Kiitos yhteistyöstä, mutta jos ihan rauhallisesti nyt edetään. No niin, jatkamme koneäänestystä. 78. Äänestys alkaa. Katsotaanpas, onko nyt luvut oikein. Vielä on yksi EPP-läinen liikaa, eli yksi ottaa kortin pois koneesta, ei kaksi. Äänestys päättyy. Äänet menivät tasan, hylätty. No niin. Tässä oli se vaikutus, mikä näkyi, mikä oli kahdella kortilla. No niin, 79 tarkistuspuolesta äänet vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johtosan kappaleet. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä, hyväksytty loppujen lopuksi näin. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17. No niin, tarkistamme koneella. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty.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 Näin hyväksytyt tarkistukset äänestämme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Koneäänestys. Äänestys alkaa.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 is and it becomes red. Uh, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Meillä on nyt äh, erittäin tärkeä esityslistan kohta edessämme rouva esittelijä Mia Petra. Nyt voinko pyytää? Minä tiedän, että sinä olet äh, tähti, kokouksen tähti tänään, mutta siitä huolimatta Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä vaikenemaan. Meillä on edessä erittäin tärkeä tapaaminen, jonka aiheena on Euroopan nuorisotapahtuma, jatkotoimien seuranta. Paikalla on kolme nuorta vuoden 2016 taloudellista tapahtuman osallistuja Barry Ovino. Ensinnäkin hän istuu tässä minun vieressäni. Helene Raab istuu hänen vieressään puolestaan ja Rova Andrea de Chico Nardoni on niin ikään paikalla. Helene? Ei kun Andrea, ei kun... Hän onkin nuori miespuolinen henkilö, hän on rouva De Chico Nardone. Voisitteko nyt hieman auttaa minua? Chico Nardone. Chico Nardone, okei. Okay. Andrea de eh, Chico. Andrea de Chico Nardone. Totta kai te olette nuori mies. Nämä nuoret esittelevät ajatuksia, jotka saattavat olla relevantteja ITRE-valiokunnan tekemän työn kannalta. Aiheena ovat äh, tutkimusinnovaatiot, verkkoturvallisuus ja digitaaliset sisämarkkinat ja energiakysymykset. Erittäin tärkeä tapahtuma järjestettiin 20. 21. toukokuuta 2016 Strasbourgissa. Ja tietystikin ensi vuonnakin järjestetään Strasbourgissa tapahtuma. 7500 nuorta ihmistä kokoontui nuorisotapahtumaan keskustelemaan ajatuksistaan, jotka liittyvät Euroopan tulevaisuuteen. Meidän kollegamme Rova Sander ja herra Marta, jotka ovat kumpikin paikalla, paitsi että kollega Marta ei ole paikalla. Tai kollega Marta on paikalla, mutta kollega Sander ei näe. Joka tapauksessa kaksi ITRE-valikunnan jäsentä osallistuvat nuorisotapahtumaan. Muutama sananen sitten näistä nuorista ihmisistä, jotka ovat täällä tänään kokouksissamme. Bari Owino syntyi 1991 Nairobissa, Keniassa. Eli viime vuosisadan puolella. Hän on toiminut erittäin aktiivisesti Eurooppa-kysymyksissä. Hän on voittanut lukuisia palkintoja, Best Delegate-palkintoja, hän on perustanut lukuisia järjestöjä mukaan luottana Business Breakfast-järjestön ja on toiminut menestyksekkäästi eri hankkeissa mukana. Hän on kiinnostunut tai erikoistunut kansainväliseen verotukseen, uusiutuvan energian ja inhimillisen kehitykseen, joten hänen toimialansa on hyvin lailla meidän toimialamme. Eli Raapo on puolestaan 19-vuotias ja mikä on alle 20 niin voi sanoa, voi mainita Ian. On opiskellut taloustiedettä Viinissä. Hän on toiminut aktiivisesti Euroopan nuorisoparlamentissa lukiohjelmasta lähtien ja hän on keskittynyt ITRE-valiokunnan tekemään työhön. Ja hän on myöskin nuorten koulutuslähettiläs. Hänellä on kokemusta rahoituspalveluista Itävallassa ja muualla. Hän on toiminut aktiivisesti eri puolilla Eurooppaa. Andrea de Chico Nardone syntyi Roomassa 1995. Hän on teknisen alan opiskelija ja innokas oppija muutenkin. Eklektinen oppija, mitä se sitten tarkoittaakin. Voitte kertoa tästä kenties muu, muutaman sanalla. Hän uskoo raja-aidat ylittävän oppimiseen – monialaisen oppimiseen. Ja hän olikin eklektinen oppija. Hän on ainut innostunut talous, taloudesta ja politiikasta ja siitä, kuinka voitaisiin parantaa yhteiskunnassa kaikkien hyvinvointia. Hän on ryhtyä yrittäjäksi. Voidakseen viedä eurooppaisia eteenpäin. Näin lukee ainakin teidän ansioluettelossanne. Tällaisia tietoja löysin ansioluetteloistanne. Nyt ehdotan, että keskustelu jaetaan kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsiteltäisiin tutkimusta ja innovaatiota ja horisontti 2020 ohjelmaa. Annan puheenvuoron kahdelle teistä Helene, Henel, Helenelle ja Andrealle kahdeksi minuutiksi kummallekin. Ja kumpikin saisi esitellä yhden ajatuksen. Ensin Helene ja sitten Andrea. I could uh, give the floor to some members, if you want. Ja sitten, mikäli parlamentin jäsenet haluavat esittää teille kysymyksiä, niin he saavat puheenvuoron tai he voivat kommentoida. Ja te voitte sitten vastata vielä Helene ja Andrea yhden minuutin ajan kumpikin, sitten kun tämä ensimmäinen keskustelu on käyty. Toinen osa käsittelee verkkoturvallisuutta ja digitaalista sisämarkkinaa ja kolmas blokki energiatehokkuutta. Elena ja Andrea ja myöskin Barry voi osallistua sitten myöhemmin. Kaksi minuuttia kummallekin puheaikaa. Thank you, Chair. Dear members of the European Parliament. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin tehdä mm, tieteellisestä urasta houkuttelevampaa nuorille sen jälkeen, kun he ovat valmistuvat. Mitä sitten tarvitaan, jotta tämä onnistuisi? Tarvitaan ura, polku, urasuunnitelma äh, viideksi vuodeksi, joka on suunnattu nimenomaan nuorille tiedealan ammattilaisille. Ensin haluaisin, että ottaisitte käyttöön Horisontti 2020 alaisuudessa tiedeohjelman. Tässä pitäisi keskittyä siihen, miten äh, yliopistot tällä hetkellä tekevät yhteistyötä tiedeyhteisön ja yritysten kanssa, jotta ymmärtäisimme paremmin nykytilanteen. Tästä lähtien voisimme sitten kehittää standardeja, jotta nuoret ihmiset voisivat liikkua teollisuuden parista takaisin yliopistoon ja päinvastoin. Yleensä akateemista tutkimusta, tiedettä ja teknologiaa halutaan edistää, mutta yhtä tärkeä aihe on se, että kehitetään inhimillisiä resursseja, joita tarvitaan tutkimuksen tekemiseen. Minä toivon tällaista standardipolkua, ja siinä voisi olla mukana myös uran alkuvaiheessa toteutettava vaihto yritysten ja tiedemaailman välillä. Tätä voitaisiin toteuttaa monissa jäsenvaltioissa ja samantapaisia palkkaehtoja ja muita etuisuuksia voitaisiin noudattaa, koska nehän voivat vaihdella huomattavasti maasta toiseen. Meidän täytyy varmistaa, että on kannustimia myös tässä palkkauksessa, jotta voidaan vertailla tiedeyhteisön ja laitosten etuisuuksia yksityisten työnantajien etuihin. Täytyy tarjota myös sosiaaliturvaa silloin, kun näitä etuisuuksia maksetaan. Nuorilla tutkijoilla on oltava jonkinlaisia tulevaisuuden näkymiä myös uran alussa, myös sosiaaliturvan kannalta. Muutoin käy niin, että jatkossa näitä tutkijoita meillä ei ole. Kiitos. Toivottavasti voitte tukea tätä hanketta. Kiitos. Oletin, että olisi puhunut kaikki, kaikki minuutit, mitkä sinulle myönnettiin, mutta ihan hienoa. Eli on hyvä nähdä, mitä kahdessa minuutissa ehtii sanomaan. Kiitoksia. No niin, Andrea. Saat puheenvuoron. Voit tehdä omat ehdotuksesi tästä toisesta aiheesta. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Minä tunnustan, että meidän järjestelmä kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä. Yhteiskunta muuttuu nopeasti. Nuorilla on oltava uudenlaisia taitoja, joita ei vielä ole integroitu koulujärjestelmään. Olen osoittamassa teille, miten liike-elämä voi tuoda tarvittavia taitoja koulumaailmaan. Ehdotan, että EU käynnistää tutkimus, tutkimuksen siitä, miten koulutusjärjestelmä ja teollisuus tekevät yhteistyötä ja vuorovaikutusta ja miten tällaiset uudet taidot, yritystaidot, sosiaaliset taidot, digitaalitaidot, miten niitä opetetaan koulussa. Tutkimuksen tulisi sisältää kaikki EUn jäsenvaltiot, jotta voitaisiin havaita parhaita käytäntöjä ja vaihtaa niitä. Tutkimuksen tavoitteena olisi luoda toisaalta yhteinen tapa tehdä yhteistyötä teollisuuden ja koulumaailman välillä, esimerkiksi seminaarien ja kurssituksen kautta. Toisaalta taas voitaisiin luoda Euroopan laajuinen lähestymistapa niin, että opiskelijat saisivat samanlaiset mahdollisuudet kautta Euroopan. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus EU:ssa vaatii yhtäläisiä taitoja kaikkialla Euroopassa. Vaaditaan läheistä yhteistyötä koulujen ja teollisuuden välillä koko Euroopassa. Kaikilla nuorilla tulisi olla samankaltaiset mahdollisuudet koulun täytyy lähestyä liike-elämää ja teollisuutta. Myös teollisuuden täytyy lähentyä koulumaailmaan. Tämä on ainut tapa, jolla voimme antaa äh, opiskelijoille oikeat välineet, joita tarvitaan yrityksissä ja liike-elämässä. Kiitos puheenjohtaja. Uh, um, Kiitos. Hieno tulos. Euroopan parlamentin jäsenet joskus saavat minuutin puheaikaa, se ei tietenkään riitä, mutta kaksi minuuttia näyttää olevan teille liian pitkä, eli aivan upea tulos. Kiitos tästä aiheen esittelystä. Ymmärsin niin, että ensimmäisenä kyse oli uranäkymien parantamisesta nuorten suhteen, erityisesti naisten suhteen. Naiset ovat erityistapaus. Kyllä, Varmaankin Helene nyökkäili tähän suuntaan. Ja toiseksi koulutus täytyy integroida myös liike-elämään ja liike-elämän mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin, esimerkiksi robotiikkaan. Hyvin mielenkiintoisia aiheita nämä molemmat. Pyytäisin nyt kollegoita Euroopan parlamentista käyttämään puheenvuoro. Edouard Martin, teki, tekin olitte paikalla Strasbourgin kokouksessa. Kenties muutama sana sitäkin tapauksesta, tilaisuudesta. Nyt meillä ei ole aikarajaa kaikki varmaankin tarvii selittää, mikä selitystä kaipaa. Eli ei nyt mitään puheaikarajoitusta teille. Merci président, mais vous m'avez pris pour un bavard. Puheenjohtaja, aina joka kerta te sanotte, että pitää noudattaa puheaikaa, koska minulla on ilmeisesti aika puhelian maine. Minä todellakin osallistuin kolmannen kerran tähän tapahtumaan, joka on aivan huikean loistava. Meillä on paljon opittavaa nuorilta. Me, kyllä meillä pitää vähintäänkin antaa heille vastaukset heidän esittäminsä kysymyksiin. Minä olen aika katkera ja surullinen siitä, että monet nuoret esittivät kysymyksiä ja me siirsimme ne kysymykset sitten komissiolle ja nyt nämä kysymykset ovat yhä vailla vastauksia. Kyllä täytyy vähintään minimikunnioitusta olla ja noudattaa demokratian sääntöjä antaa edes joitakin vastauksia. Minä yritän tässä nyt vastata joihinkin täällä esitettyihin ajatuksiin, jos puhutaan tästä tieteellisestä urakehityksestä. Se on tietysti intohimoja herättävää. Minulla on mahdollisuus käydä Yhdysvalloissa pari vuotta sitten. Ja siellä minä näin, kuinka paljon on panostettu siihen, että tutkimukseen tähtävät urat, tieteelliset urat pysyisivät intohimoa ylläpitävinä. Monet nuoret ovat kiinnostuneita siitä. Siellä todella satsataan tähän vaikka todella on, on olemassa jotain vastaavaa, Euroopassa Marie Curie on yksi esimerkki, kyllä meillä on tutkimustipendejä, kyllä voidaan myös rahoittaa tutkimus, tohtoritutki, väitöskirjatutkimuksia, mutta minä haluan korostaa tässä, että kysymys on kuuluu, miten lisätään budjetillisia varoja Euroopassa siten, että nuoret pysyisivät Euroopassa ja kehittelisivät enemmän omaa uransa tutkimussaralla. Meidän pitää ehkä nyt tässä tässä saada yritykset kuuntelemaan tätä vähän tarkemmin, koska tässä käytetään ehkä usein vähän liian julkisia rahoja. Ainakaan Yhdysvalloissa ei näin ole. Siellä yritykset rahoittavat. Yliopisto ja yhteistyö on hyvää. Raha kulkee, siellä investoidaan, mutta siellä odotetaan myös palautetta. Minusta tuntuu, että Euroopassa joskus yritykset haluavat, että muut sijoittavat pikemminkin kuin ne, ja sitten he odottavat kuitenkin jonkinlaista palautetta. Minä korostan tätä voimallisesti, mutta olen hyvin kiinnostunut tästä ja olen, ymmärrän huolenaiheet. Meidän tavoitteena on siis nostaa varoja, lisätä varoja, jotta nuoret pysyisivät Euroopassa ja miten toimia, jotta meillä olisi todellista kumppanuutta, että se todella juurtuisi meidän ajattelumaailmaamme. Me, että tänä päivänä voisi kulkea vapaasti yrityksestä yliopistoon suuntaan ja toiseen. Se on hyvä kuva. Kiitos tässä vaiheessa teidän panoksestanne. Uh, Kiitoksia paljon, arvon kollega. Seuraavaksi edustaja Roil, olkaa hyvä. Äh, Lämpimät kiitokset tästä näistä mielenkiintoista lyhyistä, mutta sisältörikkaista esityksistä. Ja pieni lisäkysymys, täydentävä kysymys. Vaikuttaa siltä, että Toisin kuin jotkut poliitikot nuoret tuntuvat tajuvan, että on järkevää saada koulutusta alalta, joka vastaa talouden tarpeisiin Saksassa, on tällainen työssä oppimisen lähestymistapa. Ihmiset ovat samana, nuoret ovat saman aikaan ammattikoulussa, mutta samanaikaisesti työelämässä. Ja näissä osavaltioissa tätä harjoitetaan paljon vähemmän nuorisotyöttömyyttä kuin muualla mielenkiintoista, että nuoret tunnistavat tämän ongelman. Sen, miten koulutus hoidetaan järkevästi niin, että sitten mielekkäällä tavalla voi sitten käyttää oppimistaan hyväkseen ja osaamistaan hyväkseen ja löytää työpaikan. Voisitteko hieman vielä syventää, miten olette tulleet tuohon johtopäätökseen. toinen kysymys, joka on aivan yhtä kiehtova. Toisin kuin monet muut poliitikot, Tosi kuin monet poliitikoita, jotka puhuvat innovaatioista ja kehityksestä, joka saattaa olla vaarallista. Te puhuitte va- vahvasti sen puolesta, että nyt pitää tieteessä paljon voimakkaammin pyrkiä käyttämään hyväksi teknologiaa ja pistää teknologista kehitystä täytäntöön. Ja ylihuomiseen työpaikat tulevat riippumaan juuri tästä, siitä, miten me onnistumme uudet ideat pistämään täytäntöön ja toteuttamaan tätä No poliitikotko tässä nyt pistävät jarruja pohjaan? Kiittäisin kovasti, mikäli voitte hieman vielä valottaa tuotakin puolta. Miten te tämän asian näet? Uh, thank you very much. And... Kiitoksia. Kollega Tjokka. Grazie Presidente. Intanto ringrazio lo... Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää nuoria he ovat nähneet kovasti vaivaa ottaakseen esille erittäin tärkeän aiheen ja teidän tekemänne analyysi on eh, ihan yhtä tärkeä. Miten sovelletaan yhteistyötä koulun, tuotantoelämän ja yliopiston välillä? Meidän pitää tehdä oikea diagnoosi. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte, kun pitää äh, lisätä rahaa tutkimustyöhön. Minulla on taas puolestani kysymys. Missä mielellä, mitä te, mitä te olette mieltä verotuksesta ja sen vähentämisestä? Eikö se voisi olla myös tämmöinen vipuvarsi, joka voisi kannustaa yrityksiä investoimaan enemmän näiden verotushelpotusten avulla? Kiitoksia paljon. Edustaja Tamburano. E Kiitos. Minä haluan myös kiittää omasta puolestani näitä nuoria. Koulutuskysymys on minun sydäntäni lähellä. Sen, otti esille, sen ovat ottaneet kansalaiset usean otteeseen esille, mutta on myös aihetta muistuttaa, että monet poliitikot aivakin säästöpolitiikan edustajat ovat lähteneet tuhoamaan tätä koulutusosaa monessa maassa. Meillä pitää olla yhä yhä vahvempaa yhteistyötä yri, yksityissektorin, yksityisyrityssektorin kanssa ja koulutusjärjestelmien kanssa, mutta en usko, että tämä voisi kuitenkaan korvata kokonaan jonkin tyyppistä koulutusta. Pitää antaa tietty vapaus myös omalle koulutusjärjestelmälle. Minä minä suhtaudun hyvin epäilevästi ainakin Italian ja Kreikan koulutusjärjestelmiin. Tiedän, että muissa maissa teillä on 3D-tulostimia, äh, suunnattomia rahoituksia, sijoituksia, mutta täällä e, joka paikassa ei ole aina edes wifi-yhteyksiä. Me, meidän täytyy Euroopassa to, todella panostaa suurempaan kilpailukykyyn. Meidän täytyy enemmän panostaa ja sijoittaa nuoriin. Emme saa jättää kaikkea julkisen opetuslaitoksen harteille eh, hyväksymällä politiikkoja, jotka ovat tuhoisia koulutuksen kannalta. Kollega Kolicek, olkaa hyvä. Eh, Puheenjohtaja. Minä itse yrityksessä, jossa toimin, otin harjoittelijoita – ja olin monesti yllättynyt siitä, kuinka kiinnostuneita he olivat työstämme. Mitäköhän vieraamme ajattelevat perustutkinto-opinnoista? Ovatko käytännön asiat kunnossa vai pitäisikö jotain heidän mielestään muuttaa? Kun ajatellaan vastavalmistunutta, joka juuri päättää opintonsa, niin eikö ensin täytyisi ryhtyä joihinkin käytännön toimiin, käytännön työhön. Ja sitten, jos henkilö haluaa tutkijaksi, niin kuitenkin tässäkin tilanteessa varmaankin ensin olisi syytä tehdä jotakin käytännön työtä. Ja toiseksi, mikä on teidän mielestänne kaikista tärkeintä, kun ajatellaan opiskeluaineita, oppiaineita koulussa, robotiikka, minkä tyyppisiä aineita, oppiaineita tai aihealueita tulisi teidän mielestänne ottaa mukaan toisen asteen koulutukseen, jota tällä hetkellä välttämättä ei ole? En puhu tässä pelkästään yliopisto-opiskelusta, vaan myös toisen asteen koulutuksesta. Grazie, e come diceva il mio collega Martin. Kiitos. Kuten kollegamme Eduard Martin sanoi, että tämä oli todella tärkeä tapaaminen teille ja meille. Se toistetaan joka vuosi ja meillä on aina hyviä pohtimisen aihealueita. Minua kiinnosti suuresti se, mitä puhuitte koulutuksesta ja miten kaikkien pitäisi saada tietyt äh, tiedot ja pitäisi olla paremmat siteet koulutusmaailman ja tuotantomaailman ja yritysmaailman, yliopistomaailman ja teollisuusmaailman välillä, jotta voitaisiin saada teknologian kannalta parempia tuloksia, joka tarjoisi silloin myös hyviä tuloksia teollisuudelle. Ja myös se olisi erittäin mielenkiintoista kansalaisen kannalta voinen sanoa teille, että Eurooppa kuitenkin pyrkii kannustamaan monia jäsenvaltioita toimimaan tähän suuntaan. Esimerkiksi Italiassa me olemme käynnistäneet uudistuksen, jonka avulla haluamme lähentää koulutusmaailmaa, koulumaailmaa, tuotantomaailmaa. Me yritämme, me yritämme myös käydä taistelua sen eteen, että meillä olisi enemmän resursseja tutkimukseen ja nuoriin. Mitä te korostitte voimallisesti Olemme siitä ihan samaa mieltä ja toimimme sen suuntaisesti myös, ainakin eurooppalaisissa toimielimissä. Kiitoksia. Tässä tuli koko joukko kysymyksiä. Ja sanoisin teille nuoret ystäväni, että kysymyksiä tuli kaikki, siis kaikista Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä käsin, koska kollegat edustajat eri ryhmiä. Nyt pyydän teitä vastaamaan aika ei ole millään tavalla rajattu, koska kysymyksiä tuli niin paljon, että ei olisi reilua rajata nyt vastausaikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olin iloinen kuullessani kaikki nämä kysymykset ja vastaukset meidän ehdotuksiimme. Tämä saa minut uskomaan, että meidän mielipiteellämme on merkitystä ja meitä kuunnellaan. Ja se on itsestään selvää näinä päivinä. Joidenkin kysymysten suhteen toteaisin, että Jotkut totesivat, että riittääkö alempi korkeakoulututkinto, bachelor-tutkinto vai pitäisikö jotakin muuttaa tässä suhteessa. Olen opiskellut Viinissä taloustiedettä ja tämä on minun ainoa kokemukseni bachelor-opinnoista alemman, alemmasta yliopistotutkinnosta. Opiskelusta täytyisi tehdä helpompaa opiskelijoille. Kolmesta neljä vuoteen kestää bachelor-tutkinto. Yliopistossa on kasvanut 3000 opiskelijaa. Meillä on yksi Viinin pienempiä yliopistoja. Meillä on 8 miljoonaa asukasta. Meillä satsataan hyvin paljon koulutukseen ja siihen, että koulutuksesta tulee asia, joka on erilaisten ihmisten ulottuvilla huolimatta heidän taustoistaan. Ensimmäinen asia, jonka vastavalm... Ensimmäinen asia, jonka pitäisi tehdä, tästä en oikein tiedä. Ja kun on kyse teoreettisesta tutkimuksesta, jonka te mainitsitte, uskon, että opiskelijat, jotka ovat juuri suorittaneet tohtorin tutkintonsa tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja jotka tekevät tutkimustyötä, en ole oikein varma, mitä heille pitäisi sanoa. Pitäisikö heidän mennä soveltavan tutkimuksen piiriin vai tekemään jotakin käytännönläheisempää? Taikka sitten vielä eteenpäin viedä tutkimuksen tuloksia Tieten, tietystikin eri yrityksissä on enemmän suojeltatutkimusta kuin perustutkimusta. Monet opiskelijat eivät jää yliopistoon tai tutkimuslaitoksiin, vaan menevät yrityselämän piiriin tekemään suojeltavaa tutkimusta. Siksi tämä saattaa olla käytännön läheinen ratkaisu. Joidenkin on pakko näin tehdä, koska ei ole vaihtoehtoja, koska kuten mainitsin, yliopistoissa palkat ja sosiaalietuudet eivät ole millään tavalla vertailukelpoisia. Niin etuihin, joita teollisuuden piirissä työskenteleminen tarjoaa. Suurin osa vastavalmistuneista ei jää tutkijoiksi, koska he tietävät, minkälainen taakka ja hallinnollinen taakka koituu siitä, mikäli haluaa tutkimusta harjoittaa. Se on paljon suurempi yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kuin teollisuuden piirissä, joten heillä ei ole vaihtoehtoa. He eivät voi jäädä tekemään teoreettista tutkimusta, ja minä näen tässä ongelmaa, koska suurin osa Soin tutkimuksesta perustuu perustutkimukseen, teoreettiseen tutkimukseen. Suurin osa ihmisistä, jotka minä tunnen, ovat ihmisiä, jotka tekevät soveltavaa tutkimusta, mutta teoreettinen tutkimus jää sitten niiden ihmisten kontolle, jotka suostuvat palkkoihin ja sosiaalietuuksiin, joita tutkijoille tarjotaan. Ja saattaa, he eivät koskaan tiedä, voitko jatkaa tutkimusta vielä vuoden kuluttua vai eivät. Todennäköisesti minun pitäisi päättää puheenvuoroni pikkuhiljaa. Päätän sen kaikkein tärkeimpään aiheeseen. Tärkeintä on, että keskiasteen opintojen yhteydessä tutustuu tähän alaan hiljattain. Kuulin brittikollegalta, että siellä on oppijana nimeltään kriittinen ajattelu lukiotasolla. En ole koskaan kuullut tällaisesta oppiaineesta, mutta pätevyyteen perustuva oppiminen, niin että ei opita asioita, vaan pikemmin opitaan oppimista. Niin tämä on tärkeää, koska sitten kun lopettaa koulussa kesken tai valmistuu koulusta tai yliopistosta, niin sitten ei ole enää opettaja, joka seisoo edessäsi ja sanoo, mitä sinun täytyy tehdä, vaan sinun täytyy itse osata löytää tietoa ja oppia. Tätä varten täytyy olla valmiuksia. Kriittinen ajattelu on erittäin tärkeä asia ja toivoisin, että minun lapseni oppisivat tällaista kurssia. Kiitoksia paljon. Nyt sitten Andrea. First of all, I would like to say to... Ensin haluaisin sanoa edustaja Toijalle, että on hyvin tärkeää investoida Euroopan tasolla. Mehän emme puhu siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Pitäisi puhua siitä, mitä Eurooppa tekee. Erityisesti kun puhumme nuorista, niin me nuoret koemme olevamme eurooppalaisia. Meidän tulisi totta kai osoittaa, että on mahdollisuuksia ja valmiuksia. Sen takia me olemme eurooppalaisia, kun me, meillä on yhteisiä asioita. Me emme ole saksalaisia, ranskalaisia tai italialaisia, vaan olemme eurooppalaisia ja tämä heijastelee yhteenkuuluvaisuutta, Euroopan yhteisön kuulu, kuuluvuutta. Mitä sitten pitäisi koulussa oppia erityisesti toisen asteen kouluissa. Minun ajatukseni siitä, että voisi kulkea ikään kuin koulun ja eh, teollisuuden välillä. Tämä totta kai vaikuttaa myös koulumaailmaan, jossa on opetettava sellaisia taitoja, jotka ovat tarpeen tulevaisuudessa ja tämän lisäksi, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa. Opiskelijoille totta kai on opetettava teoreettisia asioita ja parhaita käytäntöjä ja taitoja, mutta huomisen maailmassa tarvitaan esimerkiksi ohjelmointitaitoja, tieteellisiä taitoja entistä enemmän. Aivan niin kuin edustaja Roilkin sanoi, ei pitäisi pelätä tulevaa. Kyse ei ole siitä, että tarvitsemme työntekijöitä, jotka tekevät vain äh, teollisu- teollisuustyötä, manuaalista, ruumiillista, toistoon perustavaa työtä. Äh, tulevaisuuden työ on toisenlaista. Ei sitä pidä pelätä, vaan se tulee tehdä mahdolliseksi. Muutoin käy niin, että me tipumme kerta kaikkiaan kelkasta. Nyt on toimittava, aivan niin kuin äh, Apple toimi, he poistivat tämän mm, uuden iPhonein liittimen, menivät eteenpäin tätä kautta. Ensimmäisenä äh, otettiin uusi askel uuteen suuntaan. Nyt on investoitava nuoreen. Jatkossa he eivät ole mitään tavallisia työntekijöitä, he ovat ohjelmoijia, luovien alojen äh, työntekijöitä. Eivät he vain pane kokoon joitakin laitteita. Äh, ei voi olla niin, että jatkossa meillä on ihmisiä, jotka eivät osaa tehdä yhtään mitään, vaan täytyy mahdollistaa se, että äh, työntekijät, kaikki nuoret voivat luoda asioita. Muuten käy niin, että äh, kaikki alat Euroopassa jäävät jälkeen. Kiinalaiset, niin kuin sanottiin, käyttävät jo 3D-printtereitä. He osaavat luoda asioita. He omaavat niitä taitoja, joita mekin tarvitsemme tuleviksi vuosiksi. Me häviämme tämän taistelun, jos pidämme kiinni vanhasta ajattelutavasta, 20 vuoden vanhasta ajattelutavasta. Tämä pätee erityisesti sosiaaliseen mediaan. Tästäkin pitäisi puhua. Kun puhumme tietoturvasta, tietosuojasta, nuoret eivät oikeastaan tiedä tästä yhtään mitään. nuorilla tässä on kaikista suurin vaara. He eivät tiedä, mikä heillä on edessään. Eli nuorille täytyy opettaa se, miten he voivat olla yhteydessä tähän uuteen maailmaan. Nämä eivät ole enää samoja taitoja, joita tarvittiin 20 vuotta sitten. No, sitten kun puhutaan verotuksesta ja siitä, että tehdään verohelpotuksia, veroalennuksia esimerkiksi teollisuudessa – verotulojahan pitäisi käyttää myös koulutukseen. Koulutuksen pitäisi olla vuorovaikutuksessa teollisuuden ja liike kanssa. Siellä nimenomaan halutaan päästä eteenpäin, halutaan investoida tutkimukseen, mutta tämähän täytyy toteuttaa nimenomaan teollisuuden parissa – Jotta tämä voimaannuttaminen toteutuu, niin kenties teollisuuteen täytyy näitä verohelpotuksia myöntää silloin, kun teollisuus tukee tutkimusta yliopistoissa, tutkimuslaitoksessa ja kouluissa. Näin saisimme ikään kuin leveämmän soveltamisalan. Kyse on vuorovaikutuksesta useiden asioiden välillä. Tarvitaan totta kai verohelpotuksia, verovapautuksia ja toisaalta täytyy päästä eteenpäin ja on investoitava varmasti näitä asioita voisimme yhdistellä. Thank you. Kiitoksia paljon nuoret ystävät tästä keskustelusta ja vastauksista myös. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Nyt sitten menemme käsittelemään verkkoturvallisuutta ja digitaalisia sisämarkkinoita. Barry, voit pitää kahden minuutin alustuksen. My first idea is to guarantee uninterrupted. Ensinnäkin haluaisin voittamattomasti toimivan internetyhteyden kaikille Euroopan kansalaisille ja myöskin julkisilla paikoilla toimivan internetin, jotta ihmiset voivat kaikki kokoontua pelotta. Euroopan unioni on paikka, jossa meidän täytyy varmistaa tiedostan rikollisuutta ja rikostoimintaa vastaan voidaan toimia. Ensinnäkin täytyy luoda ilmaisia wifi hotspotteja julkisen liikenteeseen julkiselle paikalle julkisen turvallisuuden, yleisen turvallisuuden nimissä. Kansalaiset eivät pelkästään saa oikea-aikaista tietoa silloin viranomaisilta, mikäli tulee hätätilanne, vaan lisäksi he voivat myöskin varoittaa viranomaisia ja muita ihmisiä, mikäli vaara uhka. Toiseksi pitäisi ottaa käyttöön vapaa yleinen turvallisuusapplikaatio, joka on kaikkien saatavilla, niin että se voidaan asentaa kaikkiin älypuhelimen poliisien, kriisiin, viranomaisten ja paikallisviranomaisten täytyy voida lähettää varoitusviestejä ja ilmoituksia älypuhelinten käyttäville kahdella kielellä, maan kielellä sekä englanniksi, jotta voidaan tarjota turvallisuusohjeita ja myöskin kertoa, mihin kannattaa mennä, mikäli vaarauhka. Lisäksi pitäisi kohdennetumpia julkisia tutkimuksia tehdä esimerkiksi, jotta voidaan etsiä kadonta henkilöitä tai jäljittää vankikarkureita tai itse kulutuksen olevia ihmisiä. Kansalaiset täytyy voida osallistua oman turvallisuutensa parantamiseen eurooppalaisen turvallisuusapplikaation kautta. Tämä lisäisi yleisten paikkojen turvallisuutta merkittävällä tavalla ja julkisilla paikoilla olevat hotspotit, wifi-hotspotit varmistaisivat sen, että tietopalvelut ovat käytettävissä silloinkin, kun menee maasta toiseen. Tällä, tällä välttyy valtavilta roomimaksoilta. Uuden teknologian kautta voidaan parantaa turvallisuutta julkisilla paikoilla ja suojella kansalaisia ja samalla arvoja ihmis, yleisiä arvoja ja ihmishenkiä. Sitten Helen, ole hyvä. Sure. My second Kiitos puheenjohtaja. Toinen ajatukseni, joka liittyy digitaalimarkkinoihin ja kyberturvallisuuteen. Haluaisin EU-ssa lainsäädäntöä, joka rohkaisisi teknologialan yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä toimimaan sisämarkkinoilla digitaalisesti. Meillä tulisi olla voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka voivat toimia. Mehän tiedämme, että tietojamme myydään pitäisi ajatella sellaisia sosiaalisia tiloja, joissa ei tarvitsisi pelätä sitä, että tietoja käytetään väärin. Kun meitä pyydetään klikkaamaan nappia silloin, kun tietoja jaetaan, niin yleensä me olemme avuttomia. Ainoa vaihtoehto on sitten hakea joku muu vähemmän suosittu verkko. Tästä esimerkki. Kun vaikkapa rekisteröityy Facebook-tilille, niin tiedot kerätään ja ne jatkossa sitten myydään, taikka sitten ei voi käyttää tätä verkostoa, jossa kaikki ystävät, kollegat ja perhejäsenet ovat. Minä haluaisin lainsäädäntöä, joka auttaa näissä tilanteissa ja mahdollistaa sen, että voimme käyttää näitä sosiaalisia verkostoja, vaikkakaan emme halua, että meidän me jaettaisiin. Haluaisin myös kehoittaa parlamenttia laatimaan lakia ja yhteisiä sääntöjä, jotta markkinat eivät sirpaloituisi digitaalisilla markkinoilla. Kyse ei ole pelkästään pääomamarkkinoista, vaan kyse on myös sosiaalisesta tilasta. EUn pitäisi auttaa startup-yrityksiä käynnistämään toimintansa. Ja vielä uusi haaste. Me tarvitsemme parhaimpia startup-yrityksiä, jotta päästään laajemmille markkinoille. Olisi hyvä, että EUn teknologia-alan mestarit pääsisivät aivan maailman huipulle. Tällä hetkellä, kun ajattelemme top 20 maailmanlaajuisesti, niin siellä ei ole yhtään eurooppalaista teknologialan yritystä. Toivomme, että kyberturvallisuutta voidaan parantaa, kun sirpaloitumista ei olisi näin paljon ja haluamme yhtä lailla turvallisuutta kyberympäristöön kuin fyysiseen ympäristöön. Kiitoksia näistä esityksistä. Nyt kysyn kollegoilta, haluatko esittää puheenvuoroja? Onko heillä jotain kysyttävää? Kenties kollega Martin, olkaa hyvä. Muutama kommentti. Totta kai, jos ajattelemme internetmaailmaa, ihan sattumanvaraiset yhteydet eivät ole... Olen samaa mieltä kanssanne, jos me luomme näitä jul, julkisia tiloja, spotteja, joissa wifi on ilmaista, niin niitä on jo aika paljon. Jopa Ranskassa samassa maassa niin on julkisia tiloja jo, ja alueita, joissa wifi on ilmainen. Mutta mutta ajatus siitä, että voimme saamme turvallisuussovellukset nykykontekstissa on hyvä idea, mutta haluaisin sanoa tässä vähän etukäteisajatuksena. Meidän pitäisi välttää syrjintää, koska meillä on jäsenvaltioita tai Eurooppa kokonaisuudessaan ei ole riittävästi läsnä. Meillä on paljon alueita, missä ei ole vielä internet-laajakaista, ei ole mitään. Siis tämä on se syrjintä. On alueita, jos ei edes tiedetä, mitä wifi tarkoittaa. Euroopan pitäisi sijoittaa tähän 500 mil Euroopan kansalaista 500 miljoonaa kansalaista voisivat saada turvatun pääsyn wifiin, koska kaikilla ei ole nettiä käytettävissä, kaikki eivät käytä älypuhelinta. Meidän pitää olla nyt tässä vähän tarkempia kun puhumme tästä mm, siitä, miten tänä päivänä päästään tiedon piiriin ja oikeus tietää ei toteudu ainoastaan vain sosiaalisen median kautta, koska sillä jätetään syrjään yksi osa kansalaisista, jotka eivät ole mukana. Meidän täytyy minä muuten olen muusta kaikesta samaa mieltä kanssanne startup-yrityksistä. Sitten Strasbourgissahan tästäkin puhuttiin. Monet nuoret puhuivat siitä, kuinka vaikeata Euroopassa on luoda oma startup-yrityksensä. Meidän täytyy tässäkin helpottaa hallinnollista puolta, myös verotuspuolta. Tiedän, että joissakin maissa, esimerkiksi minun maassani, kun haluaa luoda yrityksen, jos ei ole vielä sitä euroa, liikevaihtoa, niin silloin kaikki maksut ja verot kyllä ovat jo tulleet perittäviksi. Eli pitäisi ajatella tätä kolmen vuoden aikajana, annetaan mahdollisuus luoda näitä startup-yrityksiä, päästä markkino, saada jalansia markkinoille ennen kuin verokarhu ja muut maksattajat ovat niskassa minä sanon tämän nyt ihan yksinkertaisesti sen takia, ehkä se johtuu iästäni. Niin minä tulen perusteollisuussektorilta, äh, tämä sektori, joka ei ole niin liiketaloudellinen, se tulee saamaan suurempaa jalansijaa, mutta ei tule olemaan mitään uuden teknologian kehitystä, jos meillä ei ole hyvää, vahvaa perusteollisuutta. Jos me haluamme sovelluksia, meillä pitää olla hyvä vahva perusteollisuus. Nämä kaksi pitää sovittaa yhteen, ole kyse jommasta kummasta, vaan molemmista. En tiedä, oletteko samaa mieltä näkemykseni kanssa. Yeah, thank you. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon. No, itsekin, se, itsekin esittää muutaman kysymyksen. Hyvät nuoret ystäväni, täällä on tulkki tulkkaus 23 kielellä ympärillä. Tämä osoittaa, että täällä voi puhua ihan mitä tahansa kieltä vain haluaa näistä 23 kielestä. Nyt aion vaihtaa äidinkieleeni, joten te voitte laittaa kuulokkeet korvillenne. Minä yleensä kuuntelen tulkkausta äidinkielelläni, mutta puhun englantia. Tämä on hyvin epätavallista ja kummallista. Was zapytać e, najpierw, najpierw e, e, No niin, hyvät ystävät. Zapytać o ważną rzecz z punktu widzenia bezpieczeństwa. Me kaikki tiedämme, että kun on kyse verkkoturvallisuudesta, se on erittäin relevantti kysymys. Oikeus yksityisyyteen ja vastapainona turvallisuus on vaikea yhtälö. Aina on puhuttu siitä, kumpi on tärkeämpi asia. Tämä liittyy myöskin turvallisuus- ja puolustuskysymyksiin ja siihen, mitä internetin piirissä on tapahtunut ja mitä on tapahtunut avaruusteknologian puolella. Tällainen tyyppisiä ratkaisuja voitaisiin käyttää eri tarkoitusperiä varten. Tämän päivänä pohdimme sitä, kuinka voidaan varmistaa turvallisuuden ja vakauden tilanteissa, jolloin internettiä voidaan käyttää välineenä pahoihin tarkoituksiin Ihmiset, jotka haluavat äh, aiheuttaa hallaa ihmiskunnalle, voit käyttää internetin hyväksi. Kuinka me voimme turvautua tai varautua tällaiseen? Haluaisin kuulla teiltä, mitä mahdollisuuksia olisi kummankin puolin varmistamiseksi? Ja Hennelle minulla on aivan erityyppinen kysymys. Sinä mainitsit sosiaalisen median ja sosiaaliset verkostot. Ja että ne ovat relevantteja. Tiedän, että että toukokuun kokouksessa oli Strasbourgissa erillinen paneeli tuota keskustelua varten. Sinä esittelet siellä kaksi hanketta itse. Kysymykseni on seuraava. Kuinka internetissä voidaan estää vihapuhetta? Vihapuhe luo aivan erillisen kerrostuman yleisen keskustelun klassinen media siinä muodossa, jossa me sen tunnemme, voi itse rajoittaa ääriainisten näkemysten ilmaisua, mutta internetissä on mielipiteitä, joita ei kukaan ole allekirjoittanut, ja ne kiertävät netissä. Miten me voimme tätä valvoa? Tästä syntyy valtavasti jännitteitä ihmisten välille tai maiden tai kansakuntien välille. Tällainen johtaa erittäin ikävän ilmapiirin, joka on tunnettavissa, havaittavissa internetistä. Onko te mitään ajatuksia siitä, mitä tälle voitaisiin tehdä, koska saman aikaan emme kuitenkaan halua sensuroida internetiä, tämä päivän selvää. Olemme varmistaa vapauden internetissä, se sinänsä on jo itseisarvo. French, I don't see any, so... Muita kysymyksiä ei täällä olla, joten me sitten vastaan vastauskierroksella. Barry ensimmäisenä. Uh, thank you very much for the response and for the question. Kiitos. Aika monta kysymystä. Kenties voin vastata ensin edustaja Mähtäänin kysymykseen, koska kysymys oli ranskan kielellä, niin vastaan osaan kaksi. Par rapport, um, au fait qu'il y a... Suhteessa siihen, jos ajattelemme kaupunkien lukumäärä Euroopassa, joilla on jo FIFI-hotspotit, spotit, ja te mainitsitte Ranskan, puhuitte siitä, että sielläkin on jo paljon julkisia tiloja. Me olemme Brysselissä, ja Brysselissä ei ole niin paljon julkisia wifillä varustettuja tiloja. Se on todella ongelma. Julkiset tilat, joissa ei ole wifiä kaikkien kaupunkilaisten kaupungissa olevien saatavilla julkisessa liikenteessä tai yleensä julkisissa tiloissa. On totta, että on Euroopassa alueita, joissa ei ole edes internetyhteyksiä laajakaistaa. Mutta jos ajattelemme Euroopan kannalta, meillä tässä voisi olla tapaamiskohtaamispaikka eurooppalaisille. Minä asun Belgiassa flaaminkielisessä kunnassa, eikä siellä ole minkäänlaista eurooppalaista kosketusta. Sinne ei paljonkaan tule matkailijoita, mutta jos on joku vaaratilanne, kriisitilanne, matkailukohteessa, niin ei se kosketa ainoastaan paikallisviranomaisia tai jäsenmaata, se koskettaa kaikkia jäsenmaita. Me, koska jos me ajattelemme ihmisten liikkuvuuden määrää Euroopassa, se koskettaa meitä kaikkia. Eli sen takia on ihan aiheellista järjestää suuria yleisiä wifillä varustettuja tiloja. Privacy and security. Uh, and also the second aspect of it. Uh, Sitten toinen aspekti, mitä voimme tehdä niitä vastaan, jotka käyttävät väärin internettiä. Ajatus, joka nyt on esitetty, keskittyy pikemminkin sellaisiin rikollisiin toimiin, jotka tapahtuvat todellisessa elämässä, todellisessa maailmassa, ei välttämättä niinkään kyberrikoksiin. Jos ihmiset toimivat esimerkiksi julkisessa tilassa epäilyttävästi, tai tapahtuu joku luonnonkatastrofi, niin sitten ihmiset voivat viestiä paremmin näissä tilanteissa. Valitettavasti minulla ei ole vastausta siihen, mitä voisimme tehdä kyberrikollisia vastaan. Miten voisimme estää tällaisia hyökkäyksiä? Kenties poliisitoimia, erityisyksiköitä voitaisiin lisätä niin, että poliisi olisi paremmin varustautunut esimerkiksi poliisiasemilla – Puhun nyt Belgiasta, koska tunnen Belgian parhaiten. Siellä käytetään vanhaa teknologiaa poliisiasemilla. Käyttöjärjestelmät ovat vanhoja ja miten näin ollen voidaan kyberrikollisuutta ehkäistä, jos järjestelmät ovat vanhentuneita. Tämä varmasti pätee poliisivoimia yleisemminkin Euroopassa. Sitten kun ollaan julkisissa tiloissa, niin on aivan ok, että kansalaiset varoittavat muita kansalaisia tai ovat yhteydessä viranomaisiin, jos jotakin tapahtuu. Eihän tämä mikään olohuone ole kuitenkaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon. Nämä vastaukset äh, saatiin, mutta voisiko Helen puhua hieman lyhyemmin, koska nyt aika on pikkuhiljaa loppumassa kuitenkin. Keep it short. No, pyytin puhumaan lyhyesti, joten keskityn vain ja ainoastaan kysymykseen, kuinka estää vihapuhetta internetissä. Uskon, että tämä on erittäin kriittinen kysymys. Kuten te mainitsitte, emme halua, että sosiaalista mediaa sensuroidaan samalla tapaan kuin lehtiä sensuroidaan. Toinen kysymys. Miten sosiaaliset verkostot eroavat yleisistä paikoista? Kuinka voidaan välttyä siltä, että ihmiset harrastavat internetin vihapuhetta, mikäli miksi internetissä voi estää vihapuhetta, mikäli muualla ei voi. Toisessa elämässä sosiaaliset verkostot täytyisi pitää tapaamispaikkana, jossa voi kohdata ihmisiä Saman tapaan internetissä kuin muuallakin, että emme voi kohdata ihmisiä eri tavalla internetissä kuin mitä internetin ulkopuolella heitä kohdataisiin, koska haluamme, että internet on aivan yhtä turvallinen kuin fyysiset fyysinen ympäristökin. Ainoa ajatus, joka tulee mieleeni, niin on se, että koulutus on aivan asemassa. Siksi uskon, että ensimmäinen askel kohti vastuuntuntoisia aikuisia olisi se, että että heille tehtäisiin selväksi, mitä seuraamuksia vihapuheessa on, vihapuheesta on, ja lapsille tätä valistusta pitäisi jo antaa. Tulevaisuudessa lapset kasvavat sosiaalisissa verkostoissa, he toimivat ja internetissä. Siksi on erittäin tärkeää, että valistus on otettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varmistetaan se, että kasvatetaan vastuuntuntoisia aikuisia ja samalla mahdollistamme lapsia siitä, mitä haluamme heidän tekemään tulevaisuudessa internetissä. Kiitoksia näistä loistavista vastauksista. Sitten energiatehokkuus. Andrea, kaksi minuuttia, ole hyvä. I'm here to show how MOP... Haluan osoittaa, miten minun mielestäni on mahdollista parantaa nykyistä eurooppalaista lähestymistapaa älyverkkoihin. Toisaalta investointeja on tehtävä yhteishankkeisiin, jäsenvaltioissa, mutta ennen kaikkea täytyy investoida paikallisiin hankkeisiin eri jäsenvaltioissa. Älyverkot ovat äh, paikallisia verkkoja. Sen takia tarvitaan myös paikallisia investointeja. Näin kuluttajan rooli korostuu. Kyse ei ole pelkästään kuluttajasta, vaan myös energian tuottajasta. Älyverkot soveltuvat äh, paremmin tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntämiseen. Tällaisissa järjestelmissä voidaan älykkäämmin käyttää sähköä, jotta vältetään ylituotantoa ja haskausta. Jotta saadaan mahdollisimman hyvä etu älyverkoista, niin näiden hankkeiden täytyy olla yhteen sopivia. Tämän lisäksi on täytettävä tietyt kriteerit. Tällä hetkellä ei ole olemassa sääntelyä tällä alalla. Sen takia uskon, että Euroopan parlamentin tulisi määritellä standardit ja sertifikaatti, jotta voidaan taata hyvä toimintakenttä kaikille tuleville hankkeille kautta Euroopan. Tällainen harmonisointi käytännön ja jäsenvaltioiden välillä on oleellista, jotta hankkeen tulevaisuus voidaan taata. Kyse on paremmasta resurssien käytöstä Horisontti 2020 hankkeen mukaisesti. Kyse on myös tietosuojasta. Insinöörinä katson, että muutaman vuoden sisällä tapa, jolla me ajattelemme energia muuttuu täysin tämänpäiväisestä. Teknologia johtaa meidät aivan uuden tyyppiseen talouteen, jota emme voi kieltää. Eurooppa standardien ja investointien kautta on keskeisessä roolissa, kun ajatellaan tätä teknologista ja sosiaalista toimintaa. Joo. Kiitos. Ja sitten kollegat, kysymysten vuoro. Sorry, sorry. Ei vaan. Barry vielä toisena puhujana. Pahoittelen. My second idea is to allocate... Toinen ajatukseni on, että annettaisiin EUn rahoitusta pilottihankkeille, kun halutaan tehdä olemassa olevista rakennuksista hiilineutraaleja. Rakennukset vievät yli 20 prosenttia sähköstä EU:ssa. Jos me haluamme päästä energiatavoitteisiin vuoteen 2030-2050 mennessä, tarvitaan näitä toimia tarvitaan remontointia energiatehokkuuteen ja tarvitaan myös omistajien mukanaoloa. Tutkimusohjelmia niin ikään täytyy tehostaa, jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmiä, parempia eristämisjärjestelmiä voidaan ottaa käyttöön ja älyverkkoja voidaan lisätä. Ensin täytyy toimia niin, että huomioidaan pienituloiset kuluttajat. Kun keskitytään pienituloisiin omistajiin, niin näin päästään kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja voidaan vähentää rakennusten hiilijalanjälkeä ja tehdä tällaiset ratkaisut kaikille kannattaviksi. Tarvitaan myös etenemissuunnitelma omistajille, jotta voidaan myös muissa remonttihankkeissa ottaa pieniä askeleita eteenpäin. Täytyy muistaa myös uudet rakennukset silloin, kun kyse on energiasertifikaateista. Komissiolla on vain 13,5 miljardin euron varsin rajallinen budjetti. Kreikka on jo usean kertaan epäonnistunut energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanossa. Jos valitaan Kreikka nimenomaan kohdennetusti mukaan tähän, niin se parantaa Kreikan suoriutumista. Näin saadaan myös vihreitä työpaikkoja uusiutuvan energian käytössä. Tätä energiaa, joka saadaan rakennuksista, voidaan syöttää takaisin verkkoon ja tälläkin tavalla avustaa pienituloisia talouksia. Kiitos näistä ehdotuksista. Nyt meillä on kaksi ehdotusta nuoriltamme. Ja nyt kuuntelemme sitten ITRE-valiokunnan jäsenten kommentteja. Kollega Mähtää. Pareil, c'est pas vraiment une question. Ihan sama, ei tämä nyt ole kysymys, vaan kommentti. Olen samaa mieltä analyysistä, jonka kuulin teiltä. Todellakin meillä on tässä hyviä väyliä, paikallissijoitukset. Meidän täytyy myös mennä vähän pidemmälle antaa mahdollisuus yksityiskohtaisesti yksityisihmisille luoda oma energiaa, äh, tuottaa oma energiaa. väri. Te esitte todellisen ongelman, otitte sen esille. Mikä on painopiste, mikä on prioriteetti EU:ssa, vaikka meillä olisi lisää varoja, vaikka me ottaisimme käyttöön lisäkeinoja, lisävaroja kehittääksemme uutta energiaa, uusiutuvia energialähteitä. Meillä on todellinen perustavaa laatua oleva ongelma tai kysymys, johon ei ole saatu kunnon vastausta. Miten me kaikki voisivat käyttää tätä uutta uusiutuvaa energiaa ilman mitään syrjintää? Minä olen aina pohtinut tätä, jos tässä on kyse prioriteetista Euroopassa, niin kuin EU sanoo, miksi joissakin rakennuksissa esimerkiksi jossa energian kulutus on alhaista, niin se on aina kalliimpaa investoida ja vuokrata se. Eli, eli meillä todellakin on keino, että voisimme luoda uutta tuotantoa, uutta mm, lämpöeristystä, mutta se pitäisi olla myös, siinä pitäisi ottaa myös sosiaalinen aspekti, eli se olisi kaikkien käytettävissä ja saatavilla ulottuvilla. Kiitos tästä, hyvä kollega. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minullakin on teille kysymyksiä, mikäli sallitte. Kuinka saadaan aikaan älyverkkoja ja energiatehokkuutta? Älykaupunki, älykaupunkialoitteista on jo puhuttu. Kuinka te näette sen? Eurooppalaiset että älyverkkoja varten, ETP-hanke. Tehän tiedätte hyvin, että Tämä kulkee käsi kädessä energiaunionin ajatuksen kanssa ja digitaaliunionin kanssa. Emme saa aikaan sähköalalla älyverkkoja ilman, että kehitetään digitaaliunionia yleisesti ottaen ja digitaalista teknologiaa, ja tämä liittyy hyvin läheisesti yhteen. Miten te näette tällaisen yleisen teknologisen vision? Ja kuinka sitten yhdistetään hiilidioksidipäästöttömiä koteja? Tämä on toinen kysymys. Me haluamme toimia tässä johtajana maailmanlaajuisesti katsottuna, kun pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Ja kun suojelemme ilmastoa, usein puhutaan matalahiilitaloudesta. taloudesta mutta se saattaa kuitenkin tulla erittäin kalliiksi teollisuudellemme. Ja teollisuus saattaa lähteä Euroopasta nytkin muualle tämän vuoksi. Usein puhuttu hiilivuodosta ja jopa teollisesta vuodosta. Miten näette tämän asian? Koska tämä on todella ongelma Euroopan Miten Eurooppa voisi toimia edelläkävijänä, kun puolustetaan ilmasto- ja ilmastopolitiikkaa viedään eteenpäin niin, että teollisuutta ei menetetä. Miltä tämä ongelma näyttää teidän näkökulmastaan katsotaan? Hyvin visainen ongelma, kenties olette nyt hämmästyneitä, mutta ei meillä mitään helppoja kysymyksiä koskaan tule eteen Euroopan parlamentissa. Tässä oli nähdäkseni kaikki, ja vastauksia voisi antaa vaikka Andrea ensin, mutta hieman lyhyemmin kuin ensimmäisen kertaa. Euh, merci, monsieur Martin. Kiitos, äh, herra Martin. En osannut sanoa sen enempää ranskaksi. When uh, we say that... Kun sanomme, että tarvitsemme yhteisen äh, digitaaliselle alalle ja toisaalta äh, tech teknologiselle alalle, niin ei tässä niinkään ole ongelmia, vaan yhteensopivuus on ongelma. Yhteensopivuusongelmat syntyvät silloin, kun jäsenvaltiot kehittävät omaa teknologiaansa. Toinen jäsenvaltio taas kehittää omansa ja yksi haluaa olla parempi kuin muut ja niin edelleen. Kyse on poliittisesta ongelma. Teknisesti ei ole vaikeata äh, toteuttaa yhteensopivuus, mutta toisaalta tarvitaan myös ihmisten yhteentoimivuutta, yhteistyötä. Tällä hetkellä meillä on paljon yksityisiä yrityksiä tällä alalla mukana ja vain EUn sääntelyllä voidaan parantaa standardeja niin, että käytetään samaa kieltä kaikissa digitaalisissa järjestelmissä, niin että järjestelmät puhuvat samaa kieltä ja toimivat yhteen. Nyt täällä fyysisesti tarvitaan kääntäjiä ja niin tarvitaan myös laitteistoissa, muuten ne eivät toimi yhteen tällä hetkellä. Tekniset innovaatiotekninen lähestymistapa on olemassa, mutta sitä täytyy käyttää järkevällä tavalla. Ja aivan erityisesti tämän on oltava yhteinen kieli. Ei teknologiaan tarvitse investoida, vaan täytyy löytää tapa sulauttaa yhteen teknologiat ja jäsenvaltiot. Ei Ranskaa ja Italiaa ja Saksaa tarvitse sulauttaa yhteen. Mehän olemme joka tapauksessa yhdessä. Eli kyse on Rooman ja Milanon yhteyksistä. Eli ihan samasta asiasta kuin maan sisällä, niin täytyy nyt tehdä maiden välillä. Niin, Palermonkin sulauttaminen olisi ihan mukavaa. Yes. Kiitoksia paljon. Ole hyvä. But uh, remarks regarding to the remark of, uh... Kiitoksia. Mitä edustaja Märtänin huomioon tulee, olisi hyvä, että löytäisimme, että kekisimme teknologia, joka olisi kaikkien saatavilla ja huokea paras teknologia on sellainen, että lähdettäisiin alalta ylöspäin niin, että sekä rikkaat että köyhät voisivat saada teknologiaa käyttöönsä. Mitä tulee matalahiilitalouteen ja työpaikkoihin? Mikäli yrityksen lähtevät EU-sta siksi, että EU edistää ilmastopolitiikkaa, mutta sitten muut maat haluavat päästä Euroopan markkinoille, niin tässä unioni ja komissio voisi näytellä omaa rooliaan niin, että yritykset eivät lähtisi, mutta ne kuitenkin, tai yritykset, mikä ne lähtevät, mutta silti haluat hyötyä unionin markkinoista, niin kenties tässä kohtaa voidaan tehdä jotakin. Esimerkiksi verotuksen tai muiden säännösten kautta voitaisiin kannustaa yrityksiä olemaan lähtemättä unionista. Verohelpotuksia pitäisi antaa yrityksille, jotka ryhtymät ilmastot talkoisiin ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. It was great answers. Loistavia vastauksia ja suuret aplodit teille. Suuret aplodit nuorille osallistujille. Tapaamme taatusti vielä jatkossa Strasbourgin nuorisotapahtumissa ensi vuonnakin toukokuussa järjestetään seuraava nuorisotapahtuma Strasbourgissa, niin kuin tänäkin vuonna se toukokuussa. Oli todella hienoa, että olette täällä tänään. Te olette erittäin sujuvasanaisia. Mutta yksi seikka vielä ennen kuin menen seuraavan kohtaan. Kaikkien Itre valkoinen jäsenten nimissä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittää Rinsefan Arumia, joka pian jää eläkkeelle. Toimittu on hyvin pitkään ja ansiokkaasti Euroopan parlamentin palveluksessa, varsinkin itse valiokunnan sihteeristössä. Voitteko nostaa seisomaan? Haluaisimme tietää, miltä te näytätte, hyvä ystävä. Kiitoksia paljon teille. Ja nyt minun tilaisuus sanoa teille nuorille ihmisille, että me odottamme täällä teitä, koska aika ajoin joku meistä joutuu jäämään eläkkeelle ja sitten jää paikka vapaaksi teille te olette niin hyvin valmistautuneita ja sanavalmiita nuoria, että voisitte hyvinkin tulla meidän joukkomme tulevaisuudessa. Kiitoksia jälleen kerran ja kaikkea mahdollista onnea ja menestystä teille. Kiitos. Great. Dear friends, now we go to the item... Hyvät ystävät, nyt voimme siirtyä kohtaan numero 13 esityslistalla. Hieno numero 13. Euroopan avaruusstrategia. Paikalla on Johan Dietrich Wörner. Hän on Euroopan avaruusviraston pääjohtaja. Aivan niin kuin hyvin tiedätte. Nyt pääjohtaja, kutsuisin teidät tänne korokkeelle. Niin kuin tiedätte oikein hyvin, komissio julkaisi avaruusstrategiansa lokakuun lopussa uusi avaruusstrategia Euroopalle. Tämä voi monestakin näkökulmasta olla oleellisen tärkeä. Meidän teollisuutemme ensinnäkin täytyy muistaa, avaruuspolitiikkahan tarkoittaa ennen kaikkea avaruusteollisuutta. Kyse ei ole pelkästään Sputnikista ja Galileosta, Kopernikusta ja sen sellaisesta, vaan kyse on siitä, miten voimme parantaa kannustaa teollisuutta etenemään. Komission jäsen Bienkovska esitteli strategian edellisessä kokouksessa. Järjestettiin myös samassa yhteydessä mielenkiintoinen julkinen kuulemistilaisuus. Valiokunta käynnistää työn valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimiseksi tästä avaruusstrategiasta. Edustaja Grell on myös paikalla. Hän on tässä esittelijänä. Euroopan avaruusviraston pääjohtaja on Johan Dietrich Werner. Kyse on hallitusten välisestä virastosta. Kyse on myös Kopernikuksesta ja Galileosta, mutta arvoisa pääjohtaja, jos voisitte muutamalla sanalla kuvailla virastoa, avaruusvirastoa, Tämä on tälle valiokunnalle oikeastaan uusi vastuualue. Koemme tämän vastuun aika lailla merkittäväksi, vaikka se oli aikaisemmin toki mukana tämä valiokunnan alaisuudessa, niin nyt se on aivan uudenlaisessa roolissa. Haluaisimme kuulla teidän roolistanne kaikesta siitä työstä, jota te teette nyt ja myös jatkossa. Minkälaisena te näette tämän yleisen strategian, jonka Euroopan komissio on esitellyt? Tämä on meille hyvin tärkeää, koska me haluaisimme käynnistää keskustelut tästä aiheesta. Vielä kerran totean, että me koemme vastuuta siitä, mitä tapahtuu avaruudessa. Mutta totta kai me vastaamme myös siitä, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, teollisuudessa. Eli haluaisimme parantaa mahdollisuuksia teollisuuden parissa avaruuspolitiikan kautta. Meidän tapaamisenne, tapaamisemme kanssanne välitetään myös verkon kautta, eli ITREN jäsenet voivat myös jatkossa kuunnella tämän keskustelun, kenties vielä sadankin vuoden kuluttua. No ainakin vuoden tai muutaman kuukauden kuluttua vielä kokousta voi tallenteesta seurata. Te olette nyt paikassa, paikalla ITRE-valiokunnassa ja myös suuri yleisö voi tätä keskustelua seurata internetin välityksellä. Se saa tietoa meidän aloitteistamme, komission aloitteista ja teidän, te, teidän äh, tehtävistänne avaruusvirastossa. Olkaa hyvä pääjohtaja. Kiitos hyvät naiset ja herrat. On todella mieluisaa minulle käyttää puheenvuoro täällä ja pyrkiä hahmottamaan tulevaisuutta kanssanne. Pyrin vastaamaan äh, siihen odotuksiin minulle annettuun mandaattiin ja puhua teille, mikä on Euroopan avaruusviraston rooli ja millä tavalla me aiomme eh, vastaanottaa komission ehdottamaan strategian. Yritän koota kaiken saamamme tiedon, kaiken tähän, tähän esitykseen. Ihan pieni historiallinen katsaus. Mehän taannoin olimme todistamassa kilpajuoksu avaruudesta. Kilpailu oli tiukkaa, kuka olisi ensimmäisenä astumassa kuun pinnalle. Oli kyse suurvalloista, supervalloista, jotka tässä kilpailivat. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat siis kilpaijuoksua harrastivat arabuudessa. Te varmasti muistatte sen. Ja se oli tuolloin ainut etu oli avaruudesta oli se, että siihen ra- rahoitettiin hyvin paljon. Tänä päivänä tilanne on radikaalisti muuttunut. Tilanne on aivan erilainen. Avaruus on nyt tällä hetkellä kriisin todistamassa maapallolla olevaa kriisiä. Meillä on Ukrainan kriisi, Krimin kriisi muun muassa, mutta yhtäläisesti yhdysvaltalaiset, eurooppalaiset, kanalaiset, japanilaiset, venäläiset astronautit kokoontuvat ja ovat mm, perustamassa kansainvälistä avaruusasemaa ja ovat lähtemässä sinne yhdessä. Ei ole minkäänlaista ongelmaa. Nämä haluavat, astronautit haluavat hyötyä yhteistyöstä jo ensin maan perällä ennen kuin lähtevät avaruuteen. Se on erittäin merkittävää. Kriisit, vaativat poliittisia aloitteita, mutta kun kriisit ovat päättyneet, niin on aina hyvä painottaa yhteistyötä. Mehän kaikki tiedämme, että meillä on kaikilla omat prioriteettimme, meillä on erilainen näkemys ja arvostus maailmaa koettelevista haasteista öö, minä olen pyrkinyt laatimaan aika kattavan laa listan haasteista. Meillä on muuttoliike, ilmasto, liikkuvuus, ka- kaikki eri sorttiset kriisit, mutta tässä luettelon loppupäässä te näette aika hämmästyttävän elementin. Ehkä se ei ole niiskään haaste maailmanlaajuisesti, vaan se on yhteinen nimittäjä ihmiskunnalle. Uteliaisuus. Uteliaisuus on antanut meille mahdollisuuden päästä yli turhista esteistä ja ihmiskunta on voinut kehittyä ja olemme voineet ylittää man, kulkea mantereelta toiselle. Tämä on ollut avainelementti ja Eurooppahan on kuuluisa siitä, että se on sen keskeiset henkilöt, tärkeimmät henkilöt ovat kiertäneet maailmaa nimenomaan uteliaisuuden houkuttelemana. Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Eh, ihminen on utelias. Perusolemukseltaan utelias. Lapset ovat uteliaita, katsovat joka suuntaan ja testaavat kaikkea. Ja, ja tästähän Eurooppa on ainut voinut olla ylpeä. Me olemme aina halunneet testata ja kokeilla uutta. Jos me haluamme säilyttää tämän uteliaisuuden luonteenpiirteenämme, voimme sanoa, että minä olen opettaja itse, että voisimme sanoa, että uteliaisuus on keskeistä kehitykselle, inhimilliselle kehitykselle. No palatakseni avaruuteen. Avaruus voi antaa meille paljon tietoa ilmastosta. Voi, sieltä voidaan tarkkailla maapalloa. Se voi olla myös innovaation ala, alue hyvin laajassa mittakaavassa. Se voi, me voimme har- myös, se voi taata hyvää synergiaa Euroopassa. Vaikka poliittiset järjestelmät ovat erilaisia, niin tämä on inspiroivaa nuorisolle. Nuorisohan katsoo aina tulevaisuuteen. Meillä on haasteet, terrorismi, ilmastonmuutos, talouskriisi, suunnattomat haasteet edessämme, mutta huolimatta mutta tästä kaikesta meidän pitää saada nuorille ymmärretyksi, että nuor- tulevaisuus on olemassa ja se on mahdollisuus, mahdollisuus. Mutta miten he voivat katsoa tulevaisuuteen? Miten he voisivat olla samassa turvallisessa tilanteessa kuin oltiin vähän aikaa sitten, mutta dinosaurusten aika oli ohi ja sen jälkeen kehitys on, tapaht- kehitys on tapahtunut, mutta ei se riitä. Pitää käydä käsiksi tulevaisuuteen, mitkä muutokset ovat, tullut, ovat odotettavissa paradigmoissa. Meillä, meillä oli tietty arvo kilpailu kylmän sodan aikana, mutta se on menneisyyttä. Nyt voidaan puhua yrittäjistä, toimijoista. Ne eivät enää ole samoja. Meillä on ollut kaksi äh, avaruusvirastoa. Äh, on paljon jäsenvaltioita, jotka kiinnostuvat avaruudesta. Monet yrityksmaailma, teollisuus on kiinnostunut avaruudesta. Virasto voi rahoittaa, mutta jotkut yritykset käyttävät omia varojaan. On myös inhimillinen aspekti, totta kai jos lähetämme ihmisiä kuuhun, se on aina kiehtovaa, mutta ei siihen pidä jämähtää. Meillä on televiestintä, ilmailu, avaruuden havainnointi ja tietysti ihan oikeutetusti tulevaisuuden virasto ei rajoitu ainoastaan vain rahoitukseen pitää ottaa huomioon kehitys, teknologia, te olette puhuneet eh, digitaalisesta maailmasta, mutta sehän koskettaa laajalti myös avaruutta, 3D. Ihan yksinkertaisesti, jos ajattelemme uutta tutkimusta, voimme ajatella myös viestintää, kommunikaatiota. Ne no, on hyvin paljon elementtejä, jotka antavat meille mahdollisuuden puhua Euroopasta 4.04. Puhutaan paljon uudesta avaruudesta, mutta on kyse myös kaupallistamisesta e, Euroopassa, mutta tämä kaikki menee vielä pidemmälle. Tämä uusi avaruus tarkoittaa kansalaisten osallistumista, informaatiota, innovaatiota, yhteistä toimintaa, keskinäistä toimintaa. Se vaikuttaa työllisyyteen, digitaaliseen maailmaan. Tämä tila 4.0 on ihan tule, aktua, aktuellia tulevaisuudessa. Se on kiehtovaa löytää yhteydet eri toimijoiden kesken, yhteiskunnan, tie, tieteen, teollisuuden ja politiikan kanssa, että kaikki osallistuisivat tähän 4.0 tulevaisuuden avaruuteen tilaan me, meillä on myös hallitusten väliset järjestöt, meillä on jäsenvaltioita, joista 20 ovat EUn jäseniä. Meillä on myös Sveitsi ja Norja mukana jotka ovat rivijäseniämme. Meillä on Slovenia liitännäisjäsen, Kanada on myös liitännäisjäsen. Osallistuu meidän virastomme työskentelyyn. Kaikki muut EUn jäsenvaltiot omaavat yhteistyösopimuksen kanssamme. Se tarkoittaa sitä, että me olemme järjestäneet kansalaiskuulemistilaisuuden. 2000 osallistujaa, jotka edustivat eri jäsenmaita ja jotka käsittelivät kysymystä, mitä hyötyä on avaruudesta, mitä me voimme odottaa siltä tulevaisuudesta, miltä, mikä on huomisen avaruustila. Monet osallistujat olivat 15-80-90-vuotiaita. Nuoret olivat erittäin, erittäin kiinnostuneita siitä, miten voidaan välittää tule- tulokset tästä eteenpäin. Kaikki tämä löytyy myös nettisivuiltamme. Voisin mainita ehkä kaksi keskeistä elementtiä, jotka totesimme. Luottamus. Luottamus on huomattava tekijä virastossamme. Virastomme kannalta olemme se on myönteistä meille, se ja olin aika yllättynyt, kun totesin, että 80 prosenttia osallistujista sanoi, että meidän täytyy hyödyntää avaruuden tarjoamia luonnon resursseja. Minä olisin odottanut lukua 20 prosenttia, eli 80 prosenttia ehdotti sitä, että hyödynnetään näitä luonnon resursseja, mutta koko ajan varovaisuuspolitiikka on tärkeää, eli emme saa lähteä saastuttamaan avaruutta. Eli tämä näkyy myös meidän kuulemi, kansalaiskuulemistilaisuutemme loppupäätelmissä. Eli emme, eihän tämä rajoitu vain Eurooppaan meidän toimintamme. Meillä on hyvin toisistaan poikkeavia valtioita Euroopassa ja virasto ilmentää sitä hyvin 22 jäsenmaata plus Kanada. Tämä virasto pyrkii takaamaan kokonaisvaltaisen yhteistyön. Se on ehkä ainut virasto, joka kokoaa jäsenmaita, eri, jossa on eri kansakuntia, eri kansalaisuuksia. Sen avulla me voimme toimia hyvänä yhteistyön välineenä ja me voimme olla välittäjinä joskus kun, kun voimme tarjota joillekin teollisuussektoreille pääsyn avaruuteen. Meidän yhteistyökirjomme on erittäin laaja. Innovaatio. Mitä se tarkoittaa? Asioiden pitää olla selkeitä. Innovaatio tarkoittaa uusien tuotteiden tulemista markkinoille. Ei siihenkään pidä jäädä, ei saa vaan rajata tätä innovaatiota siihen. Se on kyse siitä, että kun tuote tulee markkinoille, uusi tuote, mutta on olemassa innovaatioketju, joka lähtee perustutkimuksesta päätyäkseen tuotteeseen. Virasto pyrkii siihen, siihen eh, toimimaan koko innovaatioketjussa, välittää kaikkia kat- katkoksia tässä ketjussa. Eli me haluamme kytkeä perustutkimuksen lopputuotteeseen kiinteästi. Eh, eli ettei, tämä ei ole meidän ainut tehtävämme. Teollisuusmaailma, tutkimusmaailma, yliopistot eh, kuuluvat tähän. Maailma muuttuu ja kehittyy koko ajan. Minä puhun tästä vielä tästä avaruus 4.0 monet teollisuuspiirit ovat tulleet mukaan tähän. Ei ole kyse vain ainoastaan perustutkimuksesta, myös tuotteesta ja hyödykkeistä, jotka ovat suunnattu kulumukaan kulutuksia, jos puhumme innovaatioketjusta, tuotetaan saman mallin mukaisesti avaruutta ajatellen ilmastoa, ilmailua, autoteollisuutta. Koko tämä tuotantolinja, tämä ketju voi olla loputon tulevaisuudessa, mutta Euroopalla on vahva valtti kädessään. Se on, siis nimenomaan se voi hyödyntää tätä innovaatioketjua päästäkseen vielä pidemmälle. Teknologia Kedistys. Meillä ei ole esimerkiksi vielä hissejä, joiden avulla voitaisiin eh, joiden avulla, meillä koneet, voitaisiin mitata kaupungissa olevaa melua. Me pystymme, meidän pitäisi pystyä mittaamaan paremmin kaupunkimelusaastetta. Se voisi olla myös hyvä ajatus. Voisi myös tarkastella sitä, synergiaa avaruuden ja muiden sektoreiden kanssa, eli autoteollisuuden kanssa. Sen avulla voisimme, voisimme meillä olisi hyvä innovaatio perusverkosto, ja näin voisimme hyödyntää joitakin elementtejä, jotka, joita avaruus meille tarjoaa. Voisimme soveltaa niitä muille sektoreille nämä, äh, meillä on paljon sektoreita, joita on luotu avaruutta valten. Muistamme myös apollot kokeilut Tämä on osoittautunut hyödy, hyödylliseksi myös kaikki ö, savun paikantamislaitteet. Se on erittäin tärkeää myös ilmailuteollisuudelle ja avaruusteollisuudelle. Meidän täytyy hyödyntää kaikki olemassa oleva teknologia alueessa. Miksi me puhumme myös ö, lannoite, lannoitetuotteista? Meillä on myös... Ö, of uh, higher age if they are still innovative uh, to Meillä on puutarhatuotantoa, jossa voidaan käyttää erilaisia lannoitteita, lannoitteiden risteytystuotteita. Innovaatiota voidaan hyödyntää myös tälläkin sektorilla, eli voimme koko ajan luoda uusia markkina-alueita. Olemme kaikki kuulleet puhuneet mm, valtioista. Tässä on kyse puhtaasta tieteestä. On kyse kiinalaisista kome, hiilikometasta. Tämä on avaruusalus, jossa on kamera, jonka avulla voidaan erottaa tummat, harmaat ja muut erilaiset säteet. Tämä kamera on tuonut maan pinnalle teknologiaa, uutta teknologiaa hyödynnettäväksi. Tämä kamera on, pystyy analysoimaan metsää ja se pystyy myös määrittelemään tapauskohtaisesti äh, savuun, esimerkiksi silloin, jos on kyse metsäpalosta tai jostain muusta tapahtumasta, joka synnyttää savua. On kyse siis teknologiasta, jota voidaan hyödyntää avaruudessa ja muualla. No palatkaamme nyt takaisin maan pinnalle ja kysykäämme, missä on tämä innovatiivinen mielenlaatu eurooppalainen mielenlaatu innovaatiossa. Aina on puhuttu EU-sta ja minä kuulin sitä vanhemmiltani, että joku, joku päivä meillä on Euroopan Yhdysvallat. Siinä ei pisteessä vielä olla, mutta meillä on kuitenkin tämä eurooppalainen mielenlaatu, eurooppalainen henki eräs ranskalainen edustaja ei liene enää täällä paikalla, mutta tietääkö hän siitä, että Ranskan televisiossa esiteltiin eräs astronautti, mutta hän ei ole ranskalainen, vaan eurooppalainen, kans brittikansalaisuudeltaan. kansalaisuudeltaan ja hän sai 10 minuuttia parasta katseluaikaa prime time uutisten aikoihin ja hänen haastattelunsa nähtiin siis uutisten yhteydessä ja siinä puhuttiin tästä kansainvälistä avaruusasemasta. Kuinka paljon me voimme siis tehdä tässä pieni kuvaus siitä yhteis- yleiseurooppalaisella yhteiseurooppalaisella yhteistyöllä? ehkä äh, emme ole vielä päässeet äh, Yhdys, Euroopan Yhdysvaltoihin muullakaan poliittisella saralla, mutta voisimme ehkä puhua yhteisestä eurooppalaisesta tilasta, avaruudesta, ilmatilasta niin puhutaan. Me voimme, meillä, meillä on erittäin paljon yksityisellä ja julkisella saralla tahoja, jotka voisivat harjoittaa parempaa yhteistyötä. Kaikki ovat valmiita tarttumaan yhteistyöhön avaruuspolitiikassa. Meillä on ollut ajanjakso, jolloin virasto kehitteli yhteistyötä monien sektoreiden kanssa. Te näette meidän työmme kaleidoskoopimme, tarkastelemme, tarkastelemme kaleidoskoopimaisesti maata. Meillä on, ilma, avaruus, meillä on ilmatilan navigointia, meillä on erilaista, äsken puhun näistä savun paikantimista, meillä on avaruusteknologia, avaruusasemia jo käytössä me pystymme myös suojaamaan maapalloa silloin, kun on kyse jostakin meteoriotin törmäysuhasta. Me pyrimme mm, toimimaan siten, että voimme hahmottaa omat instrumentimme paremmin toimivaan tulevaisuudessa. Tiedätte varmaan Harmagedon filmin. Me haluamme kehittää omia instrumentteja. Meillä on myös oma teollisuuspolitiikka, jonka me otamme käyttöön jäsenvaltioidemme kanssa. Me tuemme PK-yrityksiä samoin kuin suurempia yrityskokonaisuuksia. Sen jälkeen tu, tuli Lissabonin sopimus ja mielestäni olisi ehkä hyvä tietää, että Lissabonin sopimus ei todellakaan lopettanut viraston toimintaa. Jos te luette tätä nyt kuvaruudulta, mutta voin kuitenkin sanoa, että Lissabonin sopimuksessa puhutaan meidän virastostamme ja hyvistä suhteista EUn ja virastomme välillä. Mikä meitä kiinnostaa tänä päivänä, olette siitä jo kuulleet eurooppalaisen avaruusstrategian esittelyn. Ja on kysytty usein, että missä näkyy tämä avaruusstrategia. Meillä on eurooppalaisia periaatteita, kohesioyhteistyö. Meillä on myös yhteinen julkilausuma EUn ja meidän virastomme kanssa, jonka ovat allekirjoittaneet Javioska ja minä itse. Tässä julkilausumassa me olemme esittäneet joitakin keskeisiä tavoitteita nimenomaan miten me voimme integroida avaruuden jokapäiväiseen eli elämään, eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky, miten voimme parantaa joita, jo, eurooppalaisuutta joillakin strategisesti tärkeillä sektoreilla. Meillä on myös puitesopimus, puitelinja, että meillä on eurooppalainen identiteetti, eurooppalainen henki, eurooppalainen kohesioti, meillä on tämä yhteinen julkilausuma ja taustalla me myös näemme, kuinka virasto ja komissio laativat ja määrittelevät yhdessä erityistavoitteita. Te olette puheen puhunut komission avaruusstrategiasta, tämä strategia Euroopalle, tavoitteet EUlla ja tästä on erillinen osio, mutta meillä on myös ihan viraston oma strategiatavoitteet, jotka toivottavasti voidaan vahvistaa ihan piakkoin, koska jäsenvaltioiden ministeriöt kokoontuvat lähipäivinä. Eli meillä on meillä on tämä avaruus 4.0 kokouksen keskeisen aiheena ja meillä on tavoitteita, meillä on tämä yhteinen julkilausuma ja toivoakseni tämä tulee todemaan, olemaan innoittajana tulevaisuudessa yhteistyössä Euroopalle, jotta pääsisimme hyvin eteenpäin. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Kyse on myös meidän toiminnastamme tällä alalla. Ensin EPPn puheenvuoro, edustaja Krostet, olkaa hyvä. Monsieur, monsieur le directeur, tout d'abord, devant notre commission. Euh- hyvä puheenjohtaja. Herra Benner, teidän tiedotteenne ei ollut vain mielenkiintoinen, se oli todella innoittava, inspiroiva. Me ymmärrämme varsin hyvin kaiken sen, mitä pitää ottaa huomioon tässä strategiassa – ja kuinka paljon Eurooppa voi koota, toimia yhdessä. Minä kuuntelin tarkalla korvalla teidän esitystänne. Avaruusvirasto on nyt erityisessä vaiheessa, koska meillä on ollut Arianen vahvistus. Me olimme menestyksellä käynnistäneet Kurun Arian viitosen toimilalla viisi Galileo-satelliittia ja me olemme myös käynnistäneet menestyksekkäästi menestyksekkäästi nämä eri astronauttien lähtemiset avaruuteen, joista yksi oli ranskalainen, yksi oli brittiläinen, niin kuin te sanoitte, meidän täytyy ehdottomasti tukea tätä meidän budjettiemme avulla ja, meidän luot- ja luottamuksemme avulla, josta te puhuitte. Luottamuksen, jota osoitamme teidän virastonne kohtaan, se on tärkeää Euroopan tulevaisuutta kohtaan, se on tärkeää EUn riippumattomuutta ajatellen, se on keskeistä tänä päivänä. Me tiedämme varsin hyvin, että meidän maanosamme pitää olla riippumaton myös avaruuspolitiikassa sen takia meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että meillä on todellista, todellinen eh, teollisuuspolitiikka, kun on kyse avaruudesta, ja se on erittäin strategista. Kopernikus, Galileo-ohjelmat ovat tärkeitä, ne ovat nyt konkretisoituneet. Niitä pitää, niiden pitää saada jatkossakin tukea. Jos te voitte meitä auttaa siinä, se on hyvä ja sen seuraamukset. Te kerroitte, kuinka tässä on kansalaisillemme. Ne ovat tärkeitä nämä seuraamukset. Te eh, sanoitte sen hyvin esityksessänne. Meidän kansalaistemme pitää ottaa tämä itse, itselleen omakseen, tämä eurooppalainen avaruuspolitiikka. Se on tärkeää myös, jos ajattelemme rajojen turvaamista, ympäristön suojelua. Meillä on myös lukuisia sovelluksia, joista puhuitte, jos puhutaan autoteollisuudesta, ilmailusta, lääketieteestä. Voitaisiin mainita lukemattomia muita alueita. Kyllä me ymmärrämme sen, mutta kaikki nämä tiedot, jotka liittyvät avaruuteen, niitä pitäisi hyödyntää paljon paljon paremmin kuin mitä tänä päivänä tehdään. Eli meillä on paljon työtä edessämme, mutta, mutta kun puhutaan tämän kaikkien näiden ohjelmien monimuotoisuudesta ja toteuttamisesta. Mitä teidän mielestänne voitaisiin parantaa? Mitä virasta voi tarjota siinä tavassa, miten se koordinoi ja hallinnoi ohjelmiaan komission kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa, koska oletan, että aina tämä ei ole ihan helppo koordinoida kaikkia tätä suunnatonta kokonaisuutta. Te esititte meille ehkä tämmöisen, en sanoisi melkein ihanteellisen kokonaisuuden. Se on erittäin innostavaa ja kannustavaa, jossa piilee paljon vaikeuksia. Mihin te haluaisitte parlamentilta lisää panostusta tai lisää säästystä, jotta tämä toiminta olisi näkyvämpää, avaruus politiikassanne, avaruuspolitiikassamme, jotta tämä olisi todella selkeää ja ilmeistä kaikille. Kiitos. Much. Kiitos. ST-ryhmästä. Edustaja Grell. Tähän olette myös esittelijämme. ITRE-valiokunnan nimissä, olkaa hyvä. Herzlichen Dank und lämpimät kiitokset, kiitokset myöskin teille, herra Werner. Erittäin innostuneista, innoittavasta puheenvuorosta. Monet seurasivat tätä puheenvuoroa varmaan internetin välityksellä, koska tämä on erittäin merkittävä puheenvuoro ilmapiirin kannalta Euroopassa on erittäin hyödyllinen puheenvuoro niin ikään. Kuten sanottua, toimin itse esittelijänä valiokunta mietinnössä, joka liittyy avaruusstrategian. Todennäköisesti saan maaliskuun mennessä mietinnön valmiiksi. Valitettavasti en itse voi olla kuulemisessa mukana, koska en tuolloin ole Brysselissä. Tuossa yhteydessä vierailen Chiilessä Atakaman autiomaassa tarkastamassa avaruusobservatoriota. Se on, on erinomainen esimerkki Euroopasta yhteistyöstä. Ja se toimii myöskin. Ja on suorastaan kiehtovaa nähdä, kuinka siellä tiedemiehet, valitettavasti suurin osa heistä miehiä, Kuinka tiedemiehet siellä kokoontuvat yhteen koko Eurooppa tekee yhteistyötä, ei pelkästään Euroopassa tiedemiehet, vaan siellä on muualtakin ihmisiä ja kaikki toimii erinomaisella tavalla. Euroopan avaruuspolitiikassa laajakaista tätä pikemminkin frekvenssipolitiikkaa on erittäin tärkeä asia. Yhdysvallat esimerkiksi on tässä tärkeä kumppani tässä kysymyksessä. Ja omassa mietinnössäni otan tämänkin puolen mukaan. Olisin mielelläni esittänyt joitakin huomioita, joihin toivoisin teidän kannanottonne. Ensinnäkin, mitä toimenpiteitä teidän näkseni pitäisi ottaa käyttöön, jotta markkinoilla tilanne paransi? Komissio on ehdottanut joitakin asioita, mutta riittääkö tämä vielä? Pitäisikö vielä ponnekkaammin edistää tämän markkinoita. Toinen kysymys, yksityistalous. Se on erittäin merkittävässä asemassa. Siitä ei ole mitään epäilystäkään. Minun mielestäni kysymys, miten merkittävä rooli yksityistaloudella on ylipäänsä, kun puhutaan avaruusalan palveluista. Ja sikäli kun tiedän, Yhdysvalloissa tätä on jo kokeiltu ja menestys on ollut vain melkoisen heppoista. Ei tämä ole aivan kunnolla sielläkään sujunut. Mihin suuntaan teidän mielestänne Euroopan unionissa pitäisi mennä tämän asian suhteen? Minun mielestäni olisi tärkeää, että avaruuspolitiikan avaruushankkeiden siviilipuoli pidettäisiin aina prioriteettiasemassa. Tekniikkaa täytyy voida käyttää hyväksi turvallisuus- ja puolustuskysymystenkin yhteydessä Euroopassa – ei sekään mikään hepponen teema ole, mutta uskon, että ohjelmien siviililuonne on asia, jota pitäisi painottaa entistäkin enemmän. Kuulisin teiltä mielelläni vielä, mitä, miten suhtautua avaruusromuun. Avaruuden saastuminen on myöskin keskeinen teema, joka muodostuu yhä tärkeämmäksi. Komissio on tehnyt jotakin ehdotuksia tässä suhteessa uuden strategian yhteydessä, mutta avaruusvirastolla tietystikin tulee olemaan tässä äärimmäisen suuri rooli. Miten näette talousarvion tai budjettivarat, jotka ovat käytössä tätä varten? Onko tämä asia jo selkeintynyt, selkeintynyt ja voimme kyllä tavalla auttaa teitä ottamalla kantaa tähän kysymykseen? Ja vielä lopuksi, mikä teidän mielestänne olisi tärkeää mitä täytyy vielä ehdottomasti lisätä siihen, mitä komissio on ehdottamuksessaan todennut? Mitä voisimme ottaa vielä oman mietintömme mukaan tämän lisäksi? Kiitos edustaja Tosinowski ECR-ryhmästä. Eh, ja budu mluvit eh, svým eh, mateřským jazykem. Kiitos. Puhun tsekin kieltä. Chtěl bych vám, pane řediteli, v prvé řadě poděkovat za to dnešní... Arvoisa pääjohtaja, Kiitos teidän alustuspuheenvuorostanne. Puheenvuorossanne mainitsitte oman visionne viraston tulevaisuudesta. Minua kiinnostaa kovasti se, mitä te totesitte. Totesitte, että aiemmin avaruus, avaruustutkimuksen pontimena oli kilpailu jäsenvaltioiden välillä ja yleisemminkin valtioiden välillä. Puhuitte kilpajuoksusta avaruuteen. Tällä hetkellä näemme, että avaruus on avoinna kaikille toimijoille. Ja liike-elämästä tulee avaruustutkimuksen kannustin. On hienoa, että te panostatte startup-yrityksiin. Minusta avaruusala on suuri mahdollisuus nuorille ihmisille, nuorille yrityksille ja yleisemminkin avaruustutkimuksesta on tulossa hyvin mielenkiintoista toimintaa ja se on hyvin mielenkiintoinen ala sekä tutkijoille että myös yrityksille. Haluan onnitella teitä, koska näyttää siltä, että tämä ala on jäänyt hieman varjoon. Haluaisin onnitella teitä neljästä Galileo-satelliitista. Kyse on aivan valtavasta saavutuksesta. Neljä satelliittia samalla hetkellä on saatu avaruuteen. Ja toivotaan, että kaikki ne toimivat hyvin. Ja sitten Galileo on avoinna kaikille. Sitten sitä toden teolla tulee todellisuutta. Tästä pääsinkin kysymykseeni. Eli uudet liiketoimintamahdollisuudet, joita avautuu avaraustutkimuksen myötä. Te mainitsitte, että Ariane 6 tutkimussopimus allekirjoitettiin, ja tämä on hyvin tärkeää, sillä tätä kautta tarjoutuu uusia mahdollisuuksia myös uusille laukaisualustoille. Minkälaista aikataulua voitte tähän ajatella? Milloin mielestänne saamme uudet järjestelmät, uudet kantoraketit käyttöömme? Kysyn tämän kysymyksen, koska me Euroopan parlamentissa teemme omaa työtämme myös aikataulutuksen pohjalta. Euroopan avaruusvirastolla on se tilanne nyt, että se on päässyt todella paljon työssään eteenpäin ja tämä on suuri eurooppalainen saavutus. Now, um, our next speaker on behalf of ALDE. Uh, Kiitos tästä puheenvuorosta ja sitten ALDE-ryhmästä Koravan Noenhaisen. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Werner erittäin innoittavasta puheenvuorostanne. Olette hyvin innostunut itsekin asiasta. Ja tämä on oikein hyvä juttu. Olen itsekin tyytyväinen nähdessäni, että EU ja ESA ovat allekirjoittaneet yhteisen avaruusjulkilausuman komission avaruusstrategian yhteydessä. Tämä on erittäin tärkeä merkki. Tämä osoittaa, että siiloajattelusta päästään eroon ja tehdään yhteistyötä yhteisen eurooppalaisen hengen valossa. Valostrategia on erittäin tyhjentävä asiakirja. Olemme iloisia siitä yleisestä äänensävystä, että siinä esitetään yksityisen sektorin rooli ja lippulaiva-aloitteet ja niiden saaminen toimimaan ovat siinä merkityksessä asemassa. Rova Krosteet mainitsi sen, että suuri yleisö ei oikeastaan tiedä, mitä kaikkea vaikutusta avaruudella ja avaruuspolitiikalla on heidän elämänsä. Kenties voin esittää saman kysymyksen kuin komissaari Biankoskalle. Meidän pitäisi pohtia laajempaa tiedotusstrategiaa niin, ettei pelkästään keskitytä Kuukylä-aloitteeseen tai muihin kiehtoviin aiheisiin. Se on todella hieno aihe, mutta kenties enemmän pitäisi kertoa niistä peruseduista ja hyödyistä, joita avaruuspolitiikalla tai avaruustutkimuksella on meidän elämässämme nyt kasvaurava Kreilin suuntaan. Tämä on valtavan suuri teollisuuden ala. Rova Cross, TTT, Herra Muri ja komissaari Bionkowska ja muutkin komission toimijat vie tätä asiaa eteenpäin. Uskon, että tässä on hyvä sukupuolten tasapainokin kyseessä. Tiedotusstrategia, valistustrategia pitäisi pohtia, että saataisiin enemmän myöskin investointeja, koska suuri yleensä ei tiedä, kuinka tärkeä avaruus on joka jokapäiväisessä elämässämme. Ja budjettia ollaan rajamassa, joten kenties me pitäisi tähän keskittyä hieman enemmän kuin tällä hetkellä on tehty. Vielä pari täsmäisempää kysymyksiä näistä datafoorumista. Euroopan agro ilmoitettiin siitä, että tiedonlevitysfoorumi levitysfoorumi maan tarkkailutiedon osalta on otettu ottaa käyttöön myöskin Kopernuksen yhteydessä tietoalueita levittää laajemmin. Ja nyt datafoorumin osalta tarjouskilpailu on aloitettu. Milloin voimme odottaa, että tämä foorumi alkaa toimia käytännössä? Mitä ydinkriteereitä käytetään hyväksi silloin, kun hankinta menettely tätä käyttöön onko yhteen toimivuus yksi näistä Herra Joshenowski taisi mainita asian, onko tämä helppo pk-yritysten kannalta käyttää tämä foorumi. Tätä nyt tarvittaisiin. Ja viimeinen kysymys, mikä salita puheenjohtaja, liittyy small set launcher kysymykseen. Nyt on yhä pienempiä satelliitteja niitä on helpompi lähettää avaruuteen kiertoradalle. Vega pystyy lähettämään pelkästään 300 kilosta ylöspäin olevia satelliitteja. Aikooko ESA kehittää uutta teknologiaa, että voitaisiin käyttää nano- ja mikro myöskin hyväksi. Onko tämä potentiaalinen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhanke? Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kohlitsche GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Pane kolego, eh, ta prezentace byla opravdu velmi živá a velice pěkná. Škoda. Herra Werner, teidän puheenvuoron oli todella vakuuttava. On harmi, että suuri yleisö tietää hyvin vähän siitä, mitä tällä alalla tapahtuu. Jos Brysselin kaduilla pysäyttää kulkija ja kysyy, mitä Euroopan avaruusvirasto oikein tekee, mikä se oikein on, niin sitten kulkija katsoo kyllä aika lailla kierroon ja luulee, että puhutaan vierasta kieltä. Kysymykseni teille. Ensinnäkin, katsotteko, että saadaan aikaiseksi kansainvälinen sopimus siitä, miten avaruusromua voidaan vähentää. Mehän emme halua, että avaruuteen tällaista saastetta, saastekertymään syntyy. Ja toinen kysymykseni Galileo. Oletetteko, että kaikki 30 satelliittia lähiaikoina saadaan paikoilleen? Ja minkälaisena näette aikataulun? Milloin kaikki 30 satelliittia toimivat täydellä teholla? Myös ne, joiden tarkoitus toimia aktiivisesti ja myös korvaavassa roolissa. Ja sitten kansainväliset avaruusasemat. Me tiedämme, että varusaseman elinkaari tulee tiensä päähän aika pian. Oletatteko, että Eurooppa osallistuu uuden avaruusaseman rakentamiseen? Minkälaisessa muodossa tällainen osallistuminen voisi tapahtua? Mikä on etenemissuunnitelma? No tämä on yksi niistä seksikkäistä aiheista, niin kuin kollegat mainitsi. No sitten viimeinen kysymys. Miten julkaisette mittaamanne tiedot? Olettaisin, että te saatte dataa, tietoa virastona esimerkiksi tarkkailu seurantatyöstänne sekä näkyvä että näkymätön spektri. Näitä tietoja voidaan eri teknologioissa hyödyntää monella tavalla, mutta tietoja voidaan myös käyttää esimerkiksi arkeologiassa – voi olla, että on arkeologian aloja, joista me emme niinkään edes tiedä. Potentiaalia on myös kalastuksessa, ympäristön suojelussa ja niin edelleen. Kiitoksia oikein kovasti. Edustaja Zorinjo, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Haluan teidän välityksellänne kiittää Varusviraston pääjohtajaa näin todellakin mm, kannustavasta esityksestä, joka todella on hyvä täydennys meidän keskustelumme, joita olemme käyneet jo tässä aikaisemmin kahden komissaarin kanssa avaruusstrategian suhteen. Olette ihan oikeassa. Meillä pitää olla hyvin selkeät tavoitteet ja siihen pitää kytkeä myös muita hankkeita, mutta meillä pitää olla kokonaisvaltaiset tavoitteet ja todella pitää niistä kiinni. Tämä on nyt loistava konteksti parantaa yhteistyötä talouskriisin jälkeen. Ihan kys, konkreettinen kysymys, kun puhun avaruusvirastosta, minä myös ajattelen oman maani Atsorien saarten aluetta. Mikä on johtajan rooli? Tämä hanke voisi olla myös kytkettynä 4.0 avaruusstrategian ohjelmaan ESA ja NASA ja avaruusvirasto. Brasiliassa ovat nyt työstämässä yhteistä hanketta jossa on erittäin tärkeä varuskomponentti mukana. Azorissaarit ovat, ovat aina tarjonneet keskeisen geostrategisen äh, alustan kaikina aikoina, kaikkina historian eri aikakausina, myös sota-aikoina, myös rauhan aikana. Nyky, tilanteessa se on ollut tärkeä tekijä. Tässä nykytilanteessa haluamme myös auttaa siinä, kun lähetetään, laukaistaan halvempia satelliitteja avaruuteen, jotka myös voisivat pitää sisällään hyviä komponentteja. Teemme yhteistyötä myös Espanjan kanssa, Afrikan maiden, Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Minä haluaisinkin teidän kertovan minulle, minkä painoarvon annatte tälle hankkeelle – Eh, avaruus 4.0 ohjelman tiimoilta. Ja Moody. Thank you very much. Uh, and thank you. Kiitos. Kiitos hyvin inspiroivasta puheenvuorostanne. Brittiläisenä meppinä aivan erityisesti oli hienoa nähdä tämä Jim Peak ja Ranskan Kalvo kuva. Tällaista eurooppalaista henkeä tarvittaisiin kyllä minun kotimaassani lisääkin tällä hetkellä. aivan selvästi kyse on hyvin tärkeästä työsarasta. Tällä katetaan tärkeitä politiikan aloja, joita me käsittelemme. Ilmastonmuutos esimerkiksi, tukea tälle alalle saamme huomattavasti omassa. Vaalipiirissäni on äh, säävirasto, Metin laitos ja saamme avaruuspolitiikasta myös huomattavaa panosta tällä saralla. No sitten teollisuuspuolelle. Tartun kommenttiin, joka täällä jo esitettiin kun ajatellaan pieniä satelliitteja ja niiden merkitystä ja innovoinnin määrää, joka näiden pienten satelliittien kautta saadaan aikaiseksi. Tähän tarvittaisiin hieman lisää selkeyttä, ei pelkästään sen suhteen, miten ne satelliitit saadaan sinne avaruuteen. Te käsittelitte alustuksessanne toki mutta, tätä, mutta haluaisin hieman lisää selkeyttä vielä niihin mahdollisuuksiin, joita meillä on horisontaalisesta laukaisuteknologiasta. Mihin päin tässä ollaan etenemässä? Teidän puheessanne oli kolme sanat, eli uteliaisuus, osallistuminen ja inspiraatio. Tarvittaisiin juuri näitä seikkoja tähän avaruusstrategiaan. Mainitsit, että teknologialla on myös lisää haasteita. Tim Peake menee avaruuteen, niin tässä on, tässä on mukana valtavasti kouluja, jotka seuraavat etenemistä. Eli tässä puhutaan jo seuraavasta sukupolvesta avaruusalan ymmärtämisessä. Me voimme myös katsoa itseämme ikään kuin yläkulmasta avaruudesta käsin ja, ja nyt täytyy keskittyä entistä enemmän siihen, että katsomme avaruuteen, katsomme ulospäin täältä maapallolta. Eli tässä tarvitaan inspiraatiota, osallistumista ja sitä uteliaisuutta. Näin saamme täydentävyyttä työhömme. Me tarjoamme jotakin sellaista, että emme korvaa mitään, mitä tehdään jo teollisuudessa, vaan todellakin laajennamme horisonttia tämän kautta. Kiitos. Thank you very much, colleague. Kiitos, arvon kollega. Herra pääjohtaja, te olette avaruuspolitiikan fani ja varmasti tätä kautta olette myös integraation fani. Nämä ovat hyvin läheisiä aihealueita. Avaruuspolitiikka ja integraatio on hienoa, että ne ovat tässä läheisessä yhteydessä. Muistelen kyllä, että ette maininnut lainkaan koulutusta nimenomaan avaruuspolitiikan yhteydessä. Todennäköisesti meillä tulisi olla myös jonkinlainen yhteinen koulutusohjelma. Myös integraation näkökulmasta tämä olisi aivan keskeisellä sijalla. Ensin koulussa voitaisiin lähteä hyvin yksinkertaisista asioista liikkeelle. Kaikkihan löytyy nykyään internetistä, eli ei ole välttämättä enää tarvetta opettaa varsinaisesti näitä asioita, mutta kenties voitaisiin muutama oppitunti tarjota ikään kuin inspiraation lähteeksi, ja tämä voisi olla hyvä tuki teidän yleisajatuksillenne. Eli avaruuspolitiikka ja integraatio. Mitäs mieltä tästä olette? Nyt olemme kuulleet kaikki kysymykset ja siirrymme vastauksiin. Pääjohtaja, olkaa hyvä. For all the very nice uh, words, first of all. Kiitoksia kaikista näistä hienoista sanoista ensinnäkin. Tämä tuntuu oikein mukavalta, tämä keskustelu, mutta en nyt voi käydä kaikkia kysymyksiä lävitse, koska jotkut niistä liittyvät toisiinsa, joten hieman tiivistänä. Mitä tulee ESAN ja EU, niin miten me teemme yhteistyötä jatkossa ja mitä hankkeita viemme eteenpäin? Uskoakseni on erittäin tärkeää, että emme kilpaile kesken. Me pitäisi pikemminkin koordinoida työtämme ja tehdä yhteistyötä. Puitesopimuksessa on väline vuodelta 2004 EUn ja ESAn suhtauksista. Siellä puhutaan avaruusneuvostosta. Pitäisikö tämä avaruusneuvosto ottaa tätä ei tätä ja keskusta käydä edelleenkin epävillisissä kokouksissa – jotka, joissa käsitellään virallista puitesopimusta, on tästä puhuttu. Uskoakseni meidän ei pitäisi joutua sellaiseen juridiseen tilanteeseen, joka hankala EUn komission ja parlamentin ja ESAn pitäisi käydä avointa keskustelua siitä, mitä jatkossa tehdään ja kenen pitäisi tehdä mitäkin. Meillä on erilaiset kompetenssit ja meidän pitäisi käyttää valtaoikeuksemme hyväksemme. Komissiolla on alakohtaista politiikkaa koskevaa valtaa esimerkiksi maatalousalan maan käyttö, meri, alueiden käyttö, liikennekysymykset ja muut. Alakohtainen politiikka on komission vahvaa aluetta. Me Esassa tiedämme, kuinka tämä tehdään käytännössä, kun on kyse teknologiasta ja täytän sen käytöstä ja hankintakilpailusta ja muista. Tämä nivoutuu hyvin yhteen. Meidän pitäisi rajoittua muutaman hankkeeseen, tai pikemminkään ei näin, vaan pitäisi tarkastella ku, kuinka oma roolimme sitten voimamme. Galileo ja Kopernikus tästä vielä esimerkkejä. Tänään puhuttiin siitä, milloin Galileo pystyy toimimaan kunnolla. 27 aktiivista satelliittia on jo kolmella eri radalla kiertämässä. Siinä pitää olla kaikkien perä jälkeen. Täten ei saada kunnollista ja eikä kolme eri kiertorataa ja sitten myöskin varasatelliittia maassa, mikäli yksi satelliitti joutuu vaikeuksiin, näin voi käydä, sitten voidaan korota se toisella satelliitilla, joka pistää samalla kiertoradalle. Uskon, että 2020 vuonna meillä on täys, täysmittainen järjestelmä käytössä. Tämä on suunniteltu. Neljä satelliittia ammuttiin y- yhdeksällä IAN viitosella Tämä kuulostaa yksinkertaiselta. Niiden pitää olla kuitenkaan olla samassa paikassa avaruudessa, vaan eri paikoissa avaruudessa. Ja kun avaruusraketti menee avarautuun, se ensin se laskee liikkeelle kaksi satelliittia ja sitten taas kaksi satelliittia. Niin täytyy olla eri paikoissa. Tämä on tekninen juttu. Erittäin upea operaatio se toimi, onnistui erinomaisella tavalla. Sanapäivänä Toma Peskistä laukaistiin lausuttiin Euroopan astronautti, joka puhuu ranskalaisella aksentilla avaruuteen. Ariana Kuutonen mainittiin, Ariane Viitonen erittäin luotettava laukaisu. Meillä on 75 laukaisualusta, tai 75 niin onnistunutta laukaisua avaruuteen. Tämä on suorastaan ennätys. Kilpailu on kuitenkin erittäin tiukkaa, siksi meidän täytyy olla olla jatkossa halvempia ja parempia laukaisemaisuuksia tulevaisuudessa. Arjan kuutonen tulee halvempi korjan viitonen, se on valmiina vuonna 2020. Saman aikaan Vega C kehitetään pienempää laukaisinta, joten tulevaisuudessa meillä on kokonainen perhe eurooppalaisia laukaisumaisuuksia. Arjan 6.2, jossa on kaksi boosteria, otetaan jatkossa käyttöön Siinä on sama moottori kuin Vega CC Arian, Arian 6, niin se on neljä boosteria. Joten meillä on kokonainen perhe näitä laukaisuraketteja. Tämä on erittäin hienoa tulevaisuuden kehitystä. Arjen kuten saadaan, äh, saadaan käyttöön kunnan, kunnan 2023, 2023, siis silloin neitsyt lento edessä. Ja uudesta teknologiasta, kun on kyse, olen katsomassa reaktiomoottoreita ja Skyline-ajatukseen on tutustunut. Tulevassa me tarvitsemme uusia ajatuksia, uusia ideoita laukaisurakettien osalta. Ei aina pidä tuijottaa Yhdysvaltojen suuntaan. Siellä on testilaboratioita ja tämä henkilö, joka tuota työtä aiemmin teki, on Elon Musk, ja nyt hän tekee työtä näiden laukaisurakettien parissa. Mikä katsotaan pulloa? Pullakin on erinäköisiä. On uuden käytettäviä pulloja, pulloja, joita voidaan kierrättää, ja sitten on vielä pulloja, joita ei olekaan voi käyttää uudestaan. Joten kilpailutilanne on epäselvä. On olemassa joukkomar- suuret massamarkkinat ja erityyppisiä laukaisraketteja. 11 arjan 6 rakettia vuodessa. Kyse on suurista markkinoista. Nyt pitää katsoa parhaat eurooppalaisia ratkaisuja, eikä katsoa aina ulkopaille käsin. Mutta meidän täytyy olla myöskin disruptiivista teknologiaa käytettävissä kahden vuoden kuluttua. Ryhdytään pohtimaan sitä, kuinka arjen tai pikemminkin VK voidaan käyttää myöskin pienten satelliittien, hyvinkin pienten satelliittien laukaisemiseen. Uskon, että tämä on hyvä ajatus. Tämä liittyy teollisuutta koskevaan kysymykseen. Tietystikin meillä on Euroopassa erilainen kilpailutilanne kuin Amerikassa. Meillä on järjestelmäindikaattori sektoreita ja pk-yrityksiä mukana ESassa on yritysohjelma, jolla tuetaan juuri pk-yrityksiä, kuinka pk-yritykset saadaan mukaan, kun on kysymyskin datasta. Te puhutte tieto datapolitiikasta. Meillä on avoin tietopolitiikka. Ei tätä ollut helppo saada aikaan. Oli vaikea saada ihmisiä vakuuttamiksi siitä, että tämä on oikea ratkaisu, mutta meillä nyt on se. Tämä tarkoittaa sitä, että Kopernikuksen yhteydessä ja maanvalvonta, tieto on avointa, mutta myöskin kaikki muut kirjat avataan, kaikki tieto julkista, joka liittyy teknisiin tietoihin. Tieteellistä tietoa tarjotaan vapaasti. Meillä on kuuden kuukauden viide tieteellisen tiedon osalta. Tämä voin suoraan sanoa, koska se, joka tutkimuksen operin suorittaa, haluaa ikään kuin ensimmäisen yön oikeuden tai haluaa ensimmäisenä voida esitellä tietonsa. Ja sitten tieteellisen tiedon osalta on siis tämä kolmen kuukauden viive ja sitten tämä tieto on täysin avoimesti saatavilla. Kaikki toimitaan avointa. Avaruusvirasto ei siksi ole pelkästään rahoitusvirasto, vaan saa myöskin mahdollistaa kehityksen koko tämän teollisuuden olisi kyseessä. Te puhutte myöskin koulutuksesta. Toivon, että minulla on täällä ystäviä salissa, jotka sanovat, että investoinnissa on hyvää vastinetta. Ei tämä tarkoita sitä, että käyttää yhden punnan takka euron tänään ja sitten huomenna saa kuusi takaisin. Usein on puhuttu kertomista, joka on kuusi. Joskus täytyy muistaa, että joskus tarvitaan investointeja, joista saa vasteita vasta hyvin pitkän aikavälin päästä ja erilaista tuottoa tai voittoa. Esimerkiksi kun on kyse siitä inspiraatiosta, jota voidaan luoda – ja luodaan tulevaisuutta. Ei kyse pelkästään uudesta teknologista, vaan ihmisille täytyy antaa unelmia. Minä olen itse insinööri ammatiltani. Isäni ja äitini sanoivat niille, että unelma on nyt hyvä poika. Ja nyt minä olen tässä asemassa, missä olen. Ja voin tehdä todellisuudesta unelmista totta avaruudessa. Ja tämä on erityis kehitystä tai erityislaatuinen tilanne. Voin antaa tästä esimerkin. Albert Einstein kirjoitti sata vuotta sitten suhteellisuusteorian. Tunnette varmaan sen erityisen suhteusteorian ja yleisen sellaisen. Yksi teoria sanoo, että aika, jonka näkee kellossa, riippuu painovoimasta. Ei minä tätä voi ymmärtää, mutta minä uskon tähän. Ja aika on riippuen myöskin nopeudesta. Kuulostaa hyvältä. Olin itse kokeillut tätä autollani niin En ole huomannut mitään eroa. Mutta kun meillä on Galileo, meillä on satelliitteja avaruudessa, on hyvin, hyvin nopeita. Joten aika muuttaa muotoaan, kun satelliitit niin nopeita ja satelliiteissa on kello. Tämä on kaikkein tärkeintä satelliittinavigointijärjestelmissä. Aika muuttaa, muuttuu, koska ollaan niin, liikutaan niin nopeasti. Toisaalta painovoima on pienempää siellä, missä satelliitti on, joten aika muuttuu kerran. Ja mikäli ei tiedettäisi Albert Einsteinin ajatuksista, niin virheet, joita tehtäisiin navigoinnissa, satelliittinavigoinnissa, olisivat 500 metriä tunnissa. Joten sata vuotta sitten tieteellistä uteliaisuutta esitti Albert Einstein. Nyt tänä päivänä voidaan käyttää hyväksi satelliinavigoinnissa, joten koulutus on tarpeellista. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ESAn, ESAs täytyy myöskin koulutusohjelma. Mikäli tai meillä on koulutusohjelma myöskin, mikäli kutsutimme uudestaan, voin puhua tästä kolme tuntia putkeen. Olisimme tietystikin enemmän tukea myöskin tälle puolelle, koska aina kun matkustan jäsenvaltioihin esänimissä, pidän pari tai yhden tai kaksi luentoa opiskelijoille, koska tämä on mielestäni tärkeä toiminta. Sitten avaruusromu. Meillä on Space Traffic Management-hanke, jolla pyritään välttymään avaruusromulta. Ja kukaan ei oikeastaan ymmärrä, mitä haluan sanoa, koska haluan sanoa tämän vitsin muodossa, mutta kukaan ei ikinä ymmärrä tätä vitsiä. Me tarvitsemme imurin, vacuum cleaner, eli vacuum, eli tyhjö täytyy putsata – No on meillä kotonakin imuri, mutta meidän täytyy saada tyhjiö, eli avaruusputsattua, eli avaruusputsain tarvitaan. Tämä on erittäin vaikeaa, koska on vaikea arvioida, mitä hyötyä tästä investoinnista olisi. Mikä ostaa uuden tuotteen, silloin maksaa siitä paljon rahaa, ja mikä on siitä päästä eroon, siitä ei joudu maksamaan niin paljon, koska uusia tuotteita myydä. Mutta mutta tämä vacuum cleaner, avaruusputsain, pitäisi hoitaa ainakin Euroopan tasolla kuntoon, kenties maailmanlaajuisella tasolla. Siinä avaruusromu oli yksi asia. Sitten planeettamme puolustus on toinen asia. Ja täytyy varmistaa, että mikä tulee meteoriitti tai joku muu kohti avaruusmaata, meidän täytyy pystyä puolustautumaan. Meidän täytyy puolustaa planeettaa. mitä meillä ole sotilaspuolen toimintaa, tämä on siviiliturvallisuutta ja puolustusta, planeetan puolustusta. Ja siksi haluan laittaa äh, suojelu, planetary protection. Älkää saastuttako muita planeettoja. Apollo 12 liittyy torina. Apollo 12 laskeutui kuuhun. Oliko se Surveyor vai mikä se pieni avaruusalus oli nimeltään? He irrottivat kameran tuosta robottialuksesta ja toivat sen takaisin maapalloon ja tutkivat sitä ja löysivät siitä bakteereita. He olivat erittäin kiinnostuneita siitä, oletko löytänyt bakteereja kuusta. Ei, vaan kameran rakentaneella teknikolla oli flunssa. Ne olivat flunssabakteereja. Tulevaisuudessa kaikki laitteet tai tavarat, jotka menevät muille planeetoille tai kuuhun, täytyy puhdistaa niin, että ei universumia ryhdytä saastuttamaan. Viimeinen kysymys on se vastata, on kysymys, joka liittyy kansainväliseen avaruusasemaan ja mitä sille pitäisi tehdä. Tulevaisuudessakin meillä täytyy olla mahdollisuus tehdä tutkimusta mikropainovoimaolosuhteissa. Voimme tehdä saada aikaan teknologista kehitystä ja kehittää uusia materiaaleja tai turbeineja avaruusaluksiin ja kehittää avaruusaluksia ja tehdä biologista tutkimusta, mutta kun on kyse ihmisistä, niin miksi ei pistä, jos ei pistä ihmisiä mikro painovoimaan, silloin äh, menetämme mahdollisimman tutkia lääketieteisiä kysymyksiä varuudessa. Immuunijärjestelmä muuttuu, verenpaine muuttuu, osteoporoosi iskee ja kaikkea tätä tutkimusta, lääketieteistä tutkimusta voidaan käyttää hyväksi. Firmat ovat aina iloisia, mikä löytää yhden aina indikaattorin ja pystyvät sitten vääntämään vivusta tämän suhteen ja sitten tilanne muuttuu. Tätä voidaan käyttää, kun kehitetään lääkkeitä ja esimerkiksi osteoporosiin luukatoon on kehitetty uusia lääkkeitä jo tämän perusteella. Meillä täytyy tehdä tutkimusta ihmisillä mikropainovoimassa ja ISSn jälkeen ei pitäisi rakentaa uutta kansainvälistä arvosasemaa, vaan pikemminkin pitäisi olla maailmanlaajuista yhteistyötä ja sitten ryhtyä rakentamaan kuukylää. Hienoa julkisen ja yksityisen sektorin tutkimusta, investointitutkimusta ja robotiikkatutkimusta tarvitaan. Se on avainta tutkimusta. Se on tämmöinen avoin konsepti. Ja me tarvitsemme innoitusta tätä varten maailmanlaajuiselta tasolta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Voisin puhua paljon pidempäänkin, mutta kun teille tulee aina jossakin raja vastaan. We, we certainly... Kiitos. Azores, I forgot the Azores. Unohdin Asorit. Asorit unohtuivat. Pahoittelen tätä. Asoreilla on kolmenaan toimintaa, eli arktinen alue, Atlantti ja Alpit. Voitte kysyä, mitä ihmettä, miksi nämä kolme asiaa on sysätty yhteen. Me keskustelimme tästä ja Asoreilla on merkittävää ESAn toimintaa merialueiden osalta. Kyllä me teemme yhteistyötä Arkti, Arktinen alue liittyy pohjoisten alueiden yritysten ja alpit on päivän selvää. Pahoittelen tätä. Uh, of course. Se... Toki me ymmärrämme tiedämme Einsteinin teoriat yksityiskohtaisesti, mutta, mutta mm, tämä Sisäistäminen on hieman vielä kesken. No sitten Kuukylä. Komissiossa on isoja kokouksia, 800 ihmistä on paikalla, kun käsitellään avaruusstrategiaa, eli hieno ajatus kyllä. Minä en kuitenkaan tiedä tätä yksityiskohtaisesti, mutta todennäköisesti se on oikein hyvä ajatus. Hyvät ystävät, tämä on ensimmäinen tapaaminen Toivottavasti tässä kokoonpanossa voimme tavata pääjohtaja Wernerin vielä useampaankin otteeseen tulevien kahden ja puolen vuoden aikana. Kiitoksia oikein paljon pääjohtaja. Kiitos myös innokkuudestanne. Se on kaikista tärkeintä Euroopan unionissa. Uh, dear friends, three o'clock. Hyvät ystävät, kello 15 kuulemistilaisuus. Tutkimuksen tulevaisuus Euroopassa. Kiitos.